So, ladies and gentlemen, dear colleagues, let's start. No niin, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, aletaan tämä, aloitetaan tämä kauppapoliittinen päivä tai ihan oikeastaan puolikas päivä, mutta mielenkiintoinen kuitenkin kauppapolitiikan tulevaisuudesta. Meillä on uusi komissio, meillä on varsin uusi kaupan pääosaston pääjohtaja – ja meillä on uusi parlamentti. Ja nyt on aika katsoa, mitkä ovat seuraavan viiden vuoden prioriteetit. Ja nyt onkin sitten hyvä aika käydä keskustelua. Todella toivon, että meillä on eläväistä keskustelua. Meillä on täällä tietenkin asiantuntijoita eri aloilta ja myöskin myöskin juontajia, niin että teidän ei tarvitse kuulla vain tätä tylsää valiokunnan puheenjohtajaa, vaan että saadaan vähän eloisampaa keskustelua. Äh, no niin, aluksi haluaisimme tietenkin Sabine Vajandille, äh, kaupan pääosaston puheenjohtajalle, äh, antaa puheenvuoron, niin tähän voi kertoa omista näkemyksistään tulevista vuosista hänen puheenvuorossa tulee varmaan olemaan varsin erilainen kuin herra Trumpin puheenvuoro, jonka kuulin eilen. Me puhumme kestävyydestä ja haasteista, mutta vain yhdellä miehellä on täysin erilaiset mielipiteet Davosissa. En ole nyt oikein varma, miten vakuuttaa hänet ja hänen hallintonsa, mutta ehkäpä tämäkin voi olla yksi Sabinen puheen elementti, eli kestävyys, Ähm, täytäntöönpano äh, kauppapolitiikassa. Äh, sekin on ehkä tärkeä äh, elementti kaupan ähm, etuisuuksien hyödyntäminen ja sitten viittaus sopimuksiin käytännössä. Täytäntöönpano on erittäin tärkeä kysymys ja tietenkin myöskin muiden Euroopan poliitikkojen oltava johdonmukaisia. Tällainen siilo lähestymistapa, sen pitäisi olla menneisyyttä. Eli paljon asioita, joista voimme keskustella. Ja nyt annan heti Sabinelle puheenvuoron. Noin 10 minuuttia, ole hyvä. Uh, thank you very much. Kiitokset. Kiitos paljon ja kiitos siitä että olette järjestäneet tämän kauppapolitiikan teemapäivän. En kritisoi teitä siitä, että sen nyt tiivistitte puoleen päivään, koska tiedän, että aamupäivällä Vietnamin vapakauppasopimus ja investointisuojasopimus äänestykset toimitettiin. Tämä on tärkeä työ, jonka teidän valiokuntanne on tehnyt yhteistyössä muiden kanssa Vietnamin yhteistyön vahvistaminen niin, että voimme varmistautua Vietnamin sitoumuksista. Nyt on, tässä ollaan oikein hyvin saatu asiat käyntiin. Ja kun katsotaan eteenpäin, edessämme oleva vuosi tulee olemaan kauppapolitiikan kannalta aika hankala vuosi Viime vuosi oli jo hankala ja 2020 ei tule olemaan se helpompi. Kyllä meidän täytyy olla realistisia. Samalla kun meillä on koko joukko haasteita, uusi komissio on astunut toimeen, uusi parlamentti, uusi parlamenttikausi on nyt käynnistynyt – niin äh, meidän täytyy kyllä mm, sovitella näitä prioriteettejamme ja kurssiamme. Ja tämän päivän keskustelut ovat aivan varmasti hyvin hyödyllinen lisä tässä, kun toimielimet katsovat eteenpäin. Eli iso vuosi edessä. Sitä varmasti dominoi Yhdysvallat, Kiina, taistelu, teknologiateollisuus ja varmaan myös se, että politiikka jyllää näissä asioissa. Tämä on myös vuosi, jolloin yhdistynyt kuningaskunta eroaa Euroopan unionista ja jolloin luodaan perusteet tuleville suhteille. Samoin tämä vuosi on vaalivuosi Yhdysvalloissa ja vuosi, jolloin vihreän kehityksen ohjelma ja digistrategia ehdotukset saadaan komissiolta. Nämä tulevat olemaan merkittäviä muutoksia meidän elämän tavallemme, työskentelytavallemme ja nämä tulevat myös vaikuttamaan kauppaan. Ei, meidän tulee aliarvioida näiden poliittisten aloitteiden vaikutusta meidän kaikkien elämään. Paljon meillä on tehtävää, toimintaympäristö ei ole helppo. Monenväliseen kauppajärjestelmään liittyy haasteita, erityisesti nyt Äh, toimimaton VTOn äh, kiistojen ratkaisujärjestelmä. No, äh, rahoituskriisistä alkaen, kun ajatellaan markkinoille pääsy kysymyksiä, niin puolet tulee vuodelta 2015. Eli kun me katsomme Yhdysvaltain ja Kiinan välisiä suhteita, on myös muita maita, jotka turvautuvat yhä enemmän protektionismiin. Tosiaan, kyllä tästä aikamoinen kuoppainen matka tulee, eli turvavyöt kiinni, sanoisin. Kuitenkin Kyllä meidän kauppapolitiikkamme alalla on saatu aikaan paljon viime vuosina. Meillä on vakaa perusta. 15 vapakauppasopimusta solmittiin viime vuonna. Nyt niitä on yli 40. Ne kattavat yli 70 maata. Monet sopimukset ovat vasta alkuvaiheessa, mutta hyvältä näyttää. Katsotaan vaikkapa Kanadaa. Tavaravientimme 41 miljardia euroa 2008 2018 on lisääntynyt 15 prosentilla aiempaan kolmeen vuoteen verrattuna. Ja tämä on merkittävä lisäys, kun katsotaan vientiä muihin kohteisiin, ja se on lisääntynyt vain 8 prosenttia. Yksin maatalous on lisääntynyt 7 prosentilla. Me suojelemme maatalouttamme myös näissä sopimuksissamme. Usein olemme kuitenkin myös hiukan hyökkäyskannalla. Ja samoin sitten mitä tulee palvelualaan, eh, senkin vienti on lisääntynyt 10 eh, eh, prosentilla 2017-2018. No, täytäntöönpano on alkuvaiheessa, mutta me olemme siis laskemassa kaupan esteitä. Tämän tulisi lisätä 33 miljardia euroa 2025 mennessä BKT-hemme. Todellista kasvua siis syntyy ja todellisia työpaikkoja tätä kautta. Tällä hetkellä 36 miljoonaa työpaikkaa Euroopan unionissa riippuu viennistä ja maailmanlaajuinen kasvu, sitä on saatu, kun sitä on tarvittu ja tulevina vuosina 85 prosenttia maailmanlaajuisesta kasvusta syntyy Euroopan unionin ulkopuolella. Kauppasopimukset, kauppapolitiikka tuo siis ennakoitavuutta, turvallisuutta meille. Se avaa myös mahdollisuuksia yrityksille ne voivat kasvaa ja kukoistaa ja se parantaa myös kuluttajien valinnan varaa. On kuitenkin yhteisiä sääntöjä, joita on kunnioitettava. Tämä on äärimmäisen tärkeää myös pk-yrityksille, jotka ovat riippuvaisia näistä mahdollisuuksista suuret yritykset voivat äh, ehkä kohdata epävarmuustekijät äh, helpommin kuin äh, pienet ja keskisuuret yrityksemme. Muutakin etua on toki, mutta vielä viimeinen sana Vietnamista, nimittäin se, että tämä on erittäin hyvä sopimus, koska se antaa meille jalansijaa ASEAN alueella, vahvistaa läsnäoloamme Aasiassa ja tukee myös kestävää kehitystä alueella. Näin ollen Tämä kaikki on hyvin tärkeää ja olen iloinen siitä, että myös suuri yleisö näkee kauppapolitiikan hyödyt, niin sisällön kuin uudet mahdollisuudet ja arvostaa läpinäkyvyyttä, jota edellinen komissio toi kauppaneuvotteluihin. Tämä on vahvistanut kauppapolitiikan saamaa tukea ja tulee varmasti sitä vahvistamaan entisestään tulevina vuosina. No mitäs nyt sitten täytyy tehdä, kun Nykyään puhutaan kaupasta, usein ei itse asiassa puhuta kauppapolitiikasta. Kaupasta on tullut ikään kuin äh, tällainen äh, välikäsi, äh, sitä, sitä on käytetty jopa aseena, kun ajatellaan vaikkapa teknologia, teollisuuden kasvua, turvallisuusteknologia, talous ja politiikka sekoitetaan toisiinsa. Ja tämä on haaste, johon myös Euroopan unionin on sopeuduttava toimivaltajako Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden välillä ei välttämättä tee tätä sopeutumista helpoksi, mutta meillä ei ole vaihtoehtoa. Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa näiden haasteiden edessä. Yhdysvallat ja Kiina lähestyvät äh, asiaa geopoliittisia tavoitteitaan ajaen, käyttäen poliittista voimaansa – Kuitenkin monet näistä haasteista, joita monen väliseen kauppajärjestelmään nyt liittyy, johtuvat siitä, että Kiina ei ole kylliksi mukana, kyllin tiiviisti mukana maailmanlaajuisessa kauppajärjestelmässä. Kun ajatellaan, verrataan äh, nykyjärjestelmää siihen, mitkä odotukset olivat Kiinan liittyessä VTO vuonna 2001, niin nämä odotukset eivät kyllä ole toteutuneet ja Yhdysvallat on reagoinut näihin haasteisiin ja Kiinan valtio kapitalismijärjestelmän tuomaan häiriöön pyrkimällä löytämään yksipuolisia toimintatapoja ja VTO on sitten joutunut tässä kärsimään ja uhriksi järjestelmä, joka on ollut maailmanlaajuisen kasvun ja vaurauden pohjana vuosikymmenten ajan on nyt kärsinyt ja VTOn säännöstöä täytyy uudistaa niin, että se on uuden vuosituhannen haasteiden tasalla ja että myös Kiinan talousjärjestelmä otetaan huomioon. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy korjata järjestelmä. Ja se on meidän komissiomme pääprioriteetti. Puheenjohtaja Lange jo puhui tästä. Kyllä mukaan liittyvät myös muut politiikan alat ja kun en ole itse mukana paneelissa, joka käsittelee kestävää kauppaa ja kestävää kasvua, niin meidän täytyy pohtia kaupan vaikutusta vihreän kehityksen ohjelmaan. Ensinnäkin täytyy varmistaa se, että kauppapolitiikka ei aiheuta vahinkoa. No se on se, on se pääperiaate ei saa aiheuttaa vahinkoa, mutta samalla täytyy sitten nähdä myös harmaat alueet, että kauppa merkitsee lisää kuljetuksia ja, ja niin edelleen, syö luonnonvaroja, että se on vahingollista ympäristölle. Ei kuitenkaan saa ajatella näin mustavalkoisesti. Kun ajatellaan ympäristöä ja ilmastoa, niin ilmastolle on esimerkiksi parempi ostaa marokkolaisia mansikoita ja tomaatteja kuin kasvattaa ne pohjoisessa kasvihuoneissa. Samoin on muita esimerkkejä, jotka täytyy aina tarkastella tapauskohtaisesti, ja niin me teemmekin kestävyysvaikutusarvioita toteuttaessamme, mutta eihän meidän kunnianhimomme tähän pääty ei suinkaan. Meidän täytyy myös katsoa, että paitsi että kauppa ei saa vahingoittaa, sen tulisi auttaa meitä ilmastonmuutoksen torjunnassa, päästöjen vähentämisessä, ympäristölle haitallisten palvelujen ja tavaroiden tuotan, hallinnossa tulee rajoittaa näitä vahingollisia toimia ja niin edelleen. Ja on myös sellaisia aloja, joissa kaupan toimet ovat mahdollisesti tarpeen, jotta mutta ilmastopolitiikastamme tulee tehokasta. Esimerkiksi tämä ää, hiilirajavero on esimerkki tästä, kun ajatellaan yrityksiä, jotka voivat näin toimia entistä kunnianhimoisemmin päästövähennystavoitteiden suhteen, jos voimme olla varmoja siitä, että estämme äh, halun ähm, muuttaa äh, tai siirtää tuotanto sellaiseen kohteeseen, joissa ei niin välitetä näistä päästöistä, joten tämä hiilivuoto täytyy saada pysähtymään ja meillä on myös käynnissä tällä hetkellä vaikutusarvio tämän suhteen. Ja tietenkin kaupalla on merkityksensä myös muilla aloilla, joilla omia etujamme ajamme. Minä olen puhunut kaupasta, turvallisuudesta, teknologiasta ja tämä liittyy koko teollisuuspolitiikkaamme. Kun ajatellaan teknologista itsemääräämisoikeutta, meidän täytyy todella katsoa, että millä aloilla – IT-aloilla, teknologia-aloilla. Meillä on oltava ikään kuin omaa tuotantoa niin, että emme ole kenestäkään muusta riippuvainen. Meidän täytyy suojella teollisia tekijänoikeuksia, samalla huolehtia vapaasta kilpailusta ja vapaista markkinoista. Me olemme jo tekemässä tätä työtä investointiarvioiden kautta samalla uudistamalla kaksikäyttömääräyksiä Kaupan täytyy todella pyrkiä kestävän kehityksen tavoitteitamme tukemaan työläisten oikeudet, ihmisoikeudet, ympäristöstandardit, terveysstandardit ovat jo kauppasopimuksissamme mukana ja nyt täytyy katsoa, että näitä sopimuksia myös täytäntöön pannaan niin, että voimme ajaa johdonmukaista kauppapolitiikkaa. Varoittaisin kuitenkin myös siitä, että asetetaan liiallisia odotuksia kauppapolitiikkaan. Ei kauppapolitiikkakaan kaikkia maailman ongelmia kykene ratkaisemaan. Kauppapolitiikka ei ole ulkopolitiikkaa, se ei ole turvallisuuspolitiikkaa, se ei ole kehityspolitiikkaa, se ei ole ilmastopolitiikkaa. Kaupan tulee keskittyä siihen, missä se on hyvä, missä se äh, jyllää, eli äh, vaurauden, työpaikkojen, kasvun luomiseen. 2020, niin kuin jo totesin, ensimmäinen prioriteettimme on VTOn korjaaminen, äh, jotta saadaan neuvottelut jälleen käyntiin ja saadaan ratkaisumenettely jälleen kuntoon. Samoin sitten Yhdysvaltain ja Kiinan väliset suhteet. Nyt tässä minun puhe, puhuessani von der Leyen on juuri Davosissa tavannut Trumpin keskustellakseen siitä, miten voidaan vahvistaa transatlanttisia suhteita, puhaltaa niihin uutta henkeä. Samoin teemme yhteistyötä Kiinan kanssa, neuvottelemme investointisopimuksesta, teknologiasiirtymästä, valtion omisteisista yrityksistä. Ja pidän oikein hyvänä tätä Vietnamää edistystä juuri tämänkin suhteen. Ja samoin sitten Yhdysva- yhdistyneen kuningaskunnan kanssa on löydettävä uusi sopimus. Samoin Sveitsin kanssa neuvotellaan, Afrikan kanssa. Meillä on myös piakkoin huippukokous ja nämä ovat tärkeitä kauppasopimuksia, tärkeää kauppapolitiikkaa, mutta ne ovat pohjana sopimusperusteiselle toiminnalle ja monenvälisyydelle maailmalla. Samoin äh, seuraamme tietenkin sitä, että kaikki nämä sopimukset äh, saavat jotain aikaan muutenkin kuin paperilla. Haluamme täytäntöönpano toimemme integroida aivan täysin tähän toimintaan. Ja sitten vielä lopuksi yhtäläiset toimintaedellytykset. Meidän täytyy edelleen liputtaa vapaan kaupan puolesta, mutta emme saa olla naiveja kuitenkaan. Me luonnollisesti toivomme neuvottelu, neuvoteltuja sopimuksia, ovat panemonen välisiä tai kahdenvälisiä, niin samalla meidän on kuitenkin puolustauduttava ja suojeltava itseämme, kun neuvotteluja käymme. Eli meidän täytyy suojautua epäreiluilta käytänteiltä. Ja meidän on vahvistettava täytäntöönpano säännöstöä. Öö, siinäkin tapauksessa, että VTOn välitystoiminta ei tällä hetkellä toimi. Samoin sitten äh, kansainväliset äh, julkisia hankintoja koskevat säännöt. Palaan tämän asian suhteen valiokuntaan ne piakkoin. Ja samoin sitten sisämarkkinoiden häiriötekijät, joita tulee ulkomaisten tukien kautta. Kaikki nämä asiat kyllä varmasti teille kertovat, että meillä on paljon Eh, esityslistalla ja me komissiossa luotamme vahvaan yhteistyöhön Euroopan parlamentin kanssa sekä kansalaisyhteiskunnan kanssa. Tämä on kauppapolitiikan tehokkuuden ja Ähm, oikeutuksen vuoksi välttämätöntä. Kansalaisilla on monia kysymyksiä kauppapolitiikan suhteen ja me tarvitsemme sellaista keskustelua, joka perustuu tietoon ja Euroopan parlamentti on paras paikka tämän keskustelun käymiselle, mutta toki tätä keskustelua on käytävä myös jäsenvaltioissa ja paikallistasolla, koska viime kädessä myös kauppapolitiikka on paikallista. Tässä puheenjohtaja, mitä halusin sanoa ja nyt mielelläni käyn keskustelua kanssa. Kiitos paljon. Thanks a lot, uh, Sabine, for this. Kiitos oikein paljon Sabine tästä uh, kuvasta Euroopan komission kaupan näkymistä. Ja nyt annan uh, puheenjohtajuuden meidän um, juontajallemme Diana Dreyerille, joka pitää huolta tästä Bordeleksista, joka on tunnettu kauppapolitiikan julkaisu. Kaikki varmaan sen tuntevat. Minulla on kunnia olla täällä tänään. Kiitos tilaisuudesta keskustella siitä, mikä odottaa kauppapolitiikassa vuonna 2020. Tammikuun alussa kirjoitin, että tästä tulee kuoppainen tie, mutta ensimmäinen paneeli tulee keskittymään kauppapolitiikkaan myrskyisinä aikoina. Meillä on hyvin tunnettuja puhujia, joilla on taustaa talous, oikeus ja liike-elämän kysymyksessä. Sabine on luvannut jäädä tänne ehkä reagoidakseen eri reaktioihin, joita seuraa. Me käymme keskustelua noin tunnin, 15-2 tunnin ajan ja sitten seuraavaan. Vai, ja osuuteen. Antaisin puheenvuoron puhujille. Meillä on ensin Julia Nielsen, joka on OECDn kaupan ja maatalouden osaston varajohtaja. Sitten Pete Eckhout, joka on EU-lainsäädännön professori Lon- University College Lontoon tiedekunnan dekaani. Ja Anna Stellinger, joka on Ruotsin yritysten järjestön varapääjohtaja. Hän on ollut myöskin kauppaa käsitelleen aivoriihen johdossa. Tämä on tämä keskustelu hyvin pätevien ihmisten hoidettavana. Julia, sinulla on ensimmäinen puheenvuoro. Voit antaa tällaisen yleiskatsauksen siitä, mihin kauppa ja kauppapolitiikka ovat menossa. Thank you very much and uh, thank you for the uh, uh opportunity. Kiitoksia oikein paljon ja kiitos mahdollisuudesta olla täällä tänään ja kertoa näkemyksiä meidän näkökulmasta. Me voin vain tukea sitä, mitä Sabine Vajant juuri äh, kertoi tästä tiukoista ajoista, joissa äh, kaupapolitiikka tällä hetkellä on, on kovin muhkurainen tämä tie. Kyse ei ole vain siitä, mitä tapahtuu, vaan että ei tiedetä, mitä tulee tapahtumaan. Ja tämä epävarmuus vaikuttaa huomattavasti investointiin ja vähentää paikallista kasvua. Jos katsotaan globaalin yhteistyön mahdollisuudet. Voisitko puhua hiukan hitaammin ja selkeämmin, koska meillä on tulkkaus täällä. Meillä on hiukan enemmän aikaa kuin alun perin meille oli suunniteltu, joten parempi niin. Uh, being a bit quick. And so, you know, as we... Pyydän anteeksi, että puhuin vähän nopeasti. Jos nyt puhumme äh, kansainvälisen taloudellisen yhteistyön ja globaalin sääntöjen luomisen haasteista, näitä haasteita on, äh, se on vaikea, niin meidän on katsottava myös mikä on vaihtoehto. Vaihtoehto on tämä epävarmuus, joka kuten Sabine sanoi, on erityisen haitallista pienille yrityksille ja meidän on myös katsottava millainen vaikutus sillä on globaaliin kasvuun. Eli ensimmäinen äh, pointtini on, että me todella tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä ja globaaleja sääntöjä varoja. Ja toiseksi me tarvitsemme sitä e, erityisesti siksi, että ähm, osa suurimmista haasteista ovat sellaisia, että tarvitaan globaaleja ratkaisuja ja sääntöihin perustava ratkaisu. Ensimmäinen haaste on digitalisaatio ja digitaalinen kauppa, joka nyt vaikuttaa siihen, mitä minkälaista kauppaa käymme ja minkä kanssa käymme kauppaa. Meillä on globaali internetti, mutta sitä vastassa ovat kansalliset säännöt, erityisesti kun on kyse rajat ylittävistä tietovirroista. Tässä meidän on löydettävä jonkinlainen yhteentoimivuus ja ratkaisu, erityisesti jos haluamme ähm, saada ne hyödyt, mitä digitalisaatio tarjoaa osallistavalle kaupalle, oli kyse pienistä yrityksistä, naisista tai äh, kehitysmaista. Me korostamme hyvin paljon äh, Yhdysvaltain APEC-mallin tietosuojamallin ja eurooppalaisen tietosuojamallin eroja. Ne ovat merkittäviä, mutta meidän on löydettävä tapa vähentää näitä eroja, eikä unohtaa hyvin huolestuttavaa trendiä, joka on paljon laajempi, nimittäin voimakkaat tiedon rajoitukset, joita tapahtuu muissa maissa. Tämä on ensimmäinen haaste. Meillä on siis globaali internet, jota haluamme pitää globaalina ja meidän on löydettävä tapa onnistua siinä. Toinen haaste ovat tuet. Tämä on asia, joka on ollut hyvin pitkään äh, esityslistalla maataloudessa, ähm, kalastuksessa, fossiilisissa polttoaineissa, mutta nyt tapahtuu myös hyvin suuria muutoksia teollisilla aloilla. Me näemme, että hallituksilla on kolmenlaista painetta. Monet niistä ovat huolissaan siitä, että äh, äh, kilpailevat valtionkapitalismin syviä taskuja vastaan. Toisaalta Toiseksi ovat hyvin huolissaan siitä, että voittaja vie kaiken dynamiikka, menee läpi digitaalisessa maailmassa. Ja sitten ne ovat huolissaan uusista kauppasopimuksista ja siitä, että he jäävät ulkopuolelle markkinoista tällaisissa merkantilistisissa toiminnassa. Eli siksi halutaan kovasti sulkea markkinoita, pumpata eh, julkista rahaa eh, tiettyihin toimialoihin. Tämä on hyvin vaarallista eh, globaalisti, koska me vääristämme markkinoita, me vääristämme kilpailua, saattaa syntyä ylikapasiteettia, mm, saattaa syntyä tällainen tukien sota, joka on erityisesti haitallista kehitysmaille, joilla ei ole syviä taskuja. Mutta tämä on myös kotimaassa kanssa hyvin hankalaa, koska kustannuksia syntyy siitä, että pannaan määrärahoja tukiin. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että laisinkaan tukia ei saisi antaa. Tärkeitä investointeja on tehtävä esimerkiksi tutkimukseen ja kehitykseen, digitalisointiin, mutta hyvin usein tuet eivät sinne päädy. Eli miten asioita pitäisi tukea, siihen olisi puututtava globaalisti, koska jos käsittelemme ne kahdenvälisesti, pystymme vain rat- ratkaisemaan eilisen äm, ongelmat ja uusia ongelmia syntyy aina, kun yhden saa nujerrehtua. Eli meidän on globaalisti pohdittava tulevaisuuden tukia. Ja sitten toinen, kolmas asia liittyy kaupan ja kestävyyden yhteyteen. Tässä tarvitaan maailmanlaajuista yhteistyötä, erityisesti maailman päästöjen vähentämiseen. Tässä on hyvin komplekseista asioista kyse, esimerkiksi kauppasopimusten ja ympäristösopimusten välinen yhteys ja miten ne voivat tukea toisiaan ja miten voidaan saada aikaan yhteinen, mutta eriytetty vastuu. Sitten ähm, eri toimenpiteet, joilla voidaan puuttua asioihin niin, että olemme tehokkaita. Ja sitten usein nousee esiin kysymys, millainen vaikutus sillä on kotimaan talouteen ja väestöön, kuka maksaa ja miten. Ja nyt pääden, pääden senkin viimeiseen asiaan, nimittäin kun puhumme globaalista yhteistyöstä, niin usein on kyse myös kotimaan politiikasta, nimittäin Ähm, julkinen tuen puute kaupalle. Meillä on hyvin paljon ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että politiikka ei tee riittävästi heidän puolestaan. Ja jos haluamme edetä globaalissa taloudessa, meidän on löydettävä ratkaisuja. Ähm, mm, meidän on mietittävä, miten voimme todella auttaa niitä alueita, jotka ovat jäljessä. Mutta sen tiedän, että jos me digitalisointia saa kunnolla aikaan ja jos tuet menevät väärille osa alueille meillä ei ole niitä välineitä ja määrärahoja, joita tarvitaan, jotta pystyisimme ratkaisemaan nämä haastavat kysymykset. Kiitoksia. Introductions and, and straight... Niin, nyt sitten tässä metin suoraan kuuminaiheeseen Pete Miten järjestelmä toimii? Kerropa meille. How's the system doing? Niin, miten järjestelmä toimii? Ensinnäkin kiitoksia kovasti ja on sulle suuri etuoikeus ja ilo olla jälleen kerran täällä Euroopan parlamentissa. Minä haluan ottaa tällaisen hyvin laajan näkökannan, ajatellen sitä, miltä nykyinen politiikan maisema näyttää. Se on hyvin yleinen tosiaan koska aikaa on vain muutama minuutti. Mutta minä haluaisin että mä niin, että keskittyisin siihen, mitä pitäisin kahtena paradoksina nykyisessä kauppapolitiikassa maailmanlaajuisesti, niin kuin minä sen näen. Minä puhun paradokseista, mutta voisi puhua myöskin suurista kitkoista. Työskentelen maassa, joka pian on jättämässä Euroopan unionin, ja tällainen kitkaton kauppa on se, mihin se pyrkii, mutta pyrin välttämään B-sanan käyttöä tänään, vaikka tiedän, että jossakin vaiheessa varmaan täytyy nostaa esille – mutta nämä kaksi paradoksia, kaksi kitkatekijää ovat yhteydessä toisiinsa. Ensimmäinen niistä on se, että kun nyt on paljon kauppasotia, niin olen puhua tavallaan tähtien sota-analogioista, mutta minä puhuisin mieluummin tullien paluusta, siis kauppasodat ja tähtien sota. Trumpin hallinto pääasiassa yksin käyttää tariffeja tällaisena rangaistuksena tai välineenä, joilla pyritään samaan aikaan sopimuksia, tariffit ovat palanneet huomattavassa määrin. Tämä on paradoksi siksi, että kauppapolitiikka tänään todellakin on, tai sen pitäisi minun mielestäni olla, sellaista, että siinä käsiteltäisiin sääntelyn kysymyksiä enemmän kuin tariffeja. Sääntelyistähän tässä on kysymys typerys, jos katsotaan kauppapolitiikkaa minun mielestäni tänään sääntelykäyttäytyminen, sääntelyyn liittyvät kysymykset ovat paljon merkittävämpiä globaalissa taloudessa, joka on yhteydessä kaikkialla toisiinsa kuin tariffit, paitsi tiettyjen sektorien osalta, jotka ovat sellaisia koskettavat kehittyviä maita, mutta korkeammat tariffit. miksi niitä ylipäätään on, miksi ylipäätään on tariffeja kehittyneimmissä osissa maailmaa. On vaikea parissa minuutissa osoittaa, että Mm, tätä, mm, että olen oikeassa, mutta otanpa eilistä puhetta, jonka Googlen pääjohtaja Sanda Pichai piti täällä Brysselissä keskittyen siihen, että on tarvetta sääntelylle tietojen ja internetin, internettalouden alueella. Tietysti kaikki katsovat tätä tällä hetkellä kauppapolitiikan kysymyksenä. Uskon, että taustalla on itse asiassa tietynlainen käsitteellinen kysymys – joka oikeastaan ei auta meitä määrittämään oikein sitä, mikä on tämän päivän kauppapolitiikan alue. Tämä käsite kauppapolitiikka, Euroopan unionissa on puhuttu yleisestä yhteisestä kaupallisesta politiikasta, se on käsite, joka oikeastaan enää ei kata tätä maailmanlaajuista hallinnointia ja kollektiivisen toiminnan kysymyksiä, joka joka on sitä, mikä on maailmanlaajuista taloudellinen vaihto ja vuorovaikutus. Kauppapolitiikka on pelkästään ulkopolitiikkaa minun mielestäni sellaista, jota sovelletaan rajoilla, ja se koskee hyödykkeitä, jotka ylivät nämä, ylittävät nämä rajat, mikä sinänsä on hyvin tärkeä osatekijä, mutta kauppapolitiikka nykypäivän maailmassa on paljon enemmän, se on muutakin. Minun mielestäni esimerkiksi yleinen tietosuoja-asetus on yhtä tärkeä kauppapolitiikalle kuin se on tiedojen liikkumiselle ja se on yhtä tärkeää kuin yhteinen tulitariffi. Se on kenties jopa tärkeämpi. Tämä on siis ensimmäinen paradoksi. Me puhun paljon tariffeista, koska Trump haluaa käyttää niitä, mutta itse asiassa todelliset kysymykset ovat sellaisia, että ne olisivat sääntelyyn liittyviä. Mikä on sitten toinen paradoksi? Tämä on minusta pitkälti yhteydessä edelliseen. Minä puhuisin monenkeskisyydestä hyökkäyksen kohteessa. Tämäkin on tietynlainen tähtien sota-analogia. Tämä on jo mainittu. Kysymys on prioriteetista, joka komissiolla on. Se pyrkii palauttamaan VTOn toimintaa ja toivotan komissiolle tässä parhainta menestystä tulevina vuosina. Miksi tämä on paradoksi? Miksi se on yhteydessä tariffien ja sääntelyn paradoksiin? Minusta yhteys on aika selvästi siinä, että maailmanlaajuinen kauppapolitiikka sääntelykysymyksissä minun mielestäni voi edetä vain monenkeskisellä tasolla. Kahdenväliset lähestymistavat ovat tietysti, niitä on yritetty, ne ovat tärkeä osa tätä toimintaa, miksi Euroopan unionin vapakaussopimukset, niissä puhutaan sääntelyllisistä kysymyksistä, mutta me tiedämme kokemuksesta, jos katsotaan vaikkapa SETA-neuvotteluja tai katsotaan TTIPtä, tiedämme, näemme miten vaikeaa on päästä eteenpäin kahdenvälisellä tasolla, ja jos sitä on saatu, niin silloin käsitellään vain tiettyjä maa, tiettyä maaryhmää eikä koko maailmaa. Joten valinta sääntelykysymyksessä itse asiassa on valinta monenkeskisyyden ja yksipuolisuuden välillä. Että tariffi itse asiassa kuitenkin muuttaa lähes kaikki kysymykset sellaisiksi, että ne ovat kahdenvälisiä ja niissä pyritään saamaan aikaan sopimuksia – Nämä ovat siis nämä kaksi paradoksia. Nyt sanoisin hiukan, mikä on EUn paikka tässä maailmassa, jossa näitä paradokseja on ja mitä ovat EUn haasteet. On aika selvää, että Euroopan unioni on maailman johtava talouden säätelijä. Tämä on aika rohkea väite, mutta minusta se on oikea. Se on, on myöskin oikein todeta, että kun tulee yhdistyneestä kuningaskunnasta, että Euroopan unioni on aika rationaalinen säätelijä, joka pystyy pitämään populistisen politiikan pitkälti kurissa. Tämä oikeastaan asettaa EUn voimakkaaseen asemaan. Mitä EU minusta niin vähemmän pystyy tekemään, on harjoittamaan populistista kauppapolitiikkaa. Minusta näyttää siltä, että se ei suinkaan pysty vain ampumaan tariffeja lonkalta samalla tavoin kuin Yhdysvaltain hallinto pystyy tekemään, eikä sen minusta pitäisikään. Minusta EU pitäisi hillitä aseidensa käyttöä tai sen laser miekkoja tai mitä niillä nyt onkin, se todellakin pystyy edistämään ja tavoittelemaan monenkeskisyyttä, mutta rohkeammin kenties se voisi tehdä sitä kuin sitä tällä hetkellä tekee. Se voi tehdä ei pelkästään vain edistämällä niitä ja pyrkimällä vakuuttamaan maailman johtajia siitä, että pitäisi palata monenkeskisyyden pöytään, koska asiat sitä edellyttävät. Se voisi pitkälti myös saada mukaan maita soveltamalla omia yksipuolisia sääntelyllisiä voimiaan. Ja tämä on varmasti se, mistä lähivuosina, lähivuosikymmeninä kenties pitäisi tapahtua, EU pitäisi voida tätä tehdä enemmän. Tässä on myös voimakas yhteys siihen, missä tuossa seuraavassa paneelissa, nimittäin kestävä kehitys, koska kestävä kehitys on erityisesti alue, jossa EUn yksi monipuolisen vallankäyttö voi johtaa siihen, että saadaan aikaan maailmallisesti parannuksia monenkeskiseen järjestelmään. Kiitos, tämä oli hyvin mielenkiintoista. Ja nyt Anna Stellinger, mikä on Ruotsin liike-elämän näkökulma tähän kaikkeen, mitä tapahtuu? First of all, thank you for the... Kiitoksia ja kiitoksia ensinnäkin kutsusta osallistua tähän hyvin ajankohtaiseen ja näin valtaisan eh, tärkeän eh, keskusteluun kuin tämä tämänpäiväinen. En halua toistaa sitä, mitä edeltävät puhujat ovat sanoneet. Me olemme kuulleet, että maailma muuttuu, geopoliittinen konteksti muuttuu ja haluaisin muistuttaa meitä siitä, että myös kauppa itsessään muuttuu. Sitten haluaisin vain listata muutamia asioita, joihin toivoisimme, että EU keskittyisi tulevaisuudessa koska kaupan maailma on muuttunut, vaikka vielä näemme sellaisia esit viitteitä kaupasta, jossa näkyy kontteja, joita kuljetetaan merien halki, niin me tiedämme, että tänä päivänä kyse ei ole pelkästään tavaravirrasta, vaan myös tietojen, pääoman, palvelujen virrasta. On kyse standardeista, kestävästä kehityksestä, työpaikoista ja kaikki tämä tapahtuu varsin muutosrikkaana aikana. Ja nyt haluan puhua vähän näistä dramaattisista muutoksista ja sitten kertoa, mikä voisi olla EUn kauppapolitiikan tulevaisuutta. Eli katsotaanpa muutama askel taaksepäin. Mitä ovat ne valtaisat muutokset, joita äh, kaupassa on tapahtunut? Minä haluaisin mainita kolme muutosta. Voimme kutsua niitä kolmeksi suureksi muutoksi. Varmasti tiedätte ne kaikki. Globaalit arvoketkut, äh, ketjut, digitalisaatio ja palveluistuminen koska viimeisten vuosikymmenen aikana olemme puhuneet globalisaatiosta ja olemme puhuneet hyvin paljon globalisaatiosta ilmastonmuutosta, mutta nyt kun näemme, miten globalisaatio syvällisesti ja käytännössä muuttaa sen tavan, millä me tuotamme, käymme kauppaa ja kulutamme. Ensimmäinen suuri trendi ovat nämä globaalit arvoketjut. Ne ovat todellisuutta. Me puhumme niistä, mutta ne ovat todellisuutta kaikille yrityksille, jotka toimivat kansainvälisen kaupan alalla. Me tiedämme, että äh, rekka, vaikkapa Volvo, joka on tehty Ruotsissa, on itse asiassa tehty tuhansista pienistä osista ja palveluista, jotka tulevat muista maista. Monet tuotteet kootaan yhdessä maassa, mutta ne on tuotettu ympäri maailmaa ja tämä on todellisuutta tänä päivänä. Ja toinen suuri trendi on kaupan palveluistuminen. Eli palvelusisällön lisääntyminen kaupassa. Yli 50 prosenttia kaikista OECD-maiden kaupasta ovat, on palvelukauppaa, jos katsomme tätä arvonlisänäkökulmasta. Ja palvelun osuus kasvaa. Ilman palvelua ei ole kauppaa. Katsotaanpa esimerkiksi tuuliturbiinia. Se on asennettava, sitä on ylläpidettävä, ehkä korjattava ja valvottava. Tämä on kaikki palveluja. Ja kolmas suuri trendi on kaupan digitalisaatio. Se on ehkä kaikkein suurin näistä kolmesta suuresta muutoksesta. Yli 50 prosenttia kaikesta palvelukaupasta ei tapahtuisi, jos ei olisi digitaalista mm, tietovirtaa. Ilman tällaista tietovirtaa ei ole kauppaa. Palataakseni tähän rekkaan, en mainitse nyt tätä ruotsalaista yritystä enää, niin se myy ylimääräistä moottorikapasiteettia kuluttajille sovelluksen kautta. Tämä on todellisuutta tänä päivänä. Ja nämä eivät ole pelkästään suuria muutoksia. Meillä on myös geopoliittinen ympäristö, protektionismin lisääntyminen maailmanlaajuisesti, jännitteitä, kauppakonflikteja, turvallisuuskysymyksiä, 5G. Kauppa ja kauppapolitiikka ei voi olla enää sitä, mitä se on tähän mennessä ollut. Ja koska kaupan maailma on viime vuosina syvällisesti mullistunut näiden trendien takia, niin haluaisin nostaa esiin muutamia asioita, joihin EU pitäisi keskittyä tulevaisuudesta. Minulla pyydettiin puhumaan lyhyesti, joten olen 12 elementistä rajoittanut listani yhdeksään ja teen nyt parhaani. Ensinnäkin yritysten näkökulmasta olisi tärkeää, että päivitämme kaupan sääntökirjaa. Me tiedämme, että globaali arvoketju, palveluistuminen ja digitalisaatio ovat asioita, jotka eivät tule täältä lähtemään, mutta monenkeskiset kaupan säännöt eivät ole muuttuneet viimeisten 20 vuoden aikana. Ja yksi esimerkki tästä ovat jatkuvat sähköisen kaupankäynnin neuvottelut VTOssa, mutta meidän on katsottava myös pidemmälle kuin sähköinen kaupankäynti. Se on vain yksi elementti näissä yhteisissä uusissa säännöissä, joita tarvitsemme. Toiseksi, tulisina aikoina EUn on aina uudelleen vaadittava avoimia ja ennakoitavia sääntöjä. Tämä on erittäin tärkeää niille, jotka näitä sääntöjä käyttävät, jotka niitä noudattavat, nimittäin yritykset kun meillä on yhteisiä, ennakoitavia ja monenkeskisiä sääntöjä, niin me kaikki hyödymme tästä ja siksi VTO on keskeinen. Me kaikki sanomme, että monenkeskinen kauppajärjestelmä on ykkössuunnitelmanne, mutta meidän pitää toimia ja kolmanneksi, kaikki ei ole mahdollista VTOssa. Meidän on jatkettava näitä hyvin kunnianhimoisia EUn vapaakauppasopimuksia, joita on tehty viime vuosina. Ja me tiedämme, että nämä vapaakauppasopimukset hyödyttävät EUta. Kun EU laatii vapaakauppasopimuksen kumppanimaan kanssa, niin kauppa nousee keskimäärin 50 prosenttia. Ja mitä syvempiä ja kunnianhimoisempia nämä vapaakauppasopimukset ovat, sen suurempi tämä vaikutus on. Ja neljänneksi, tämän täytyy olla helppoa niille, jotka todella kauppaa käyvät, käyttää näitä vapaakauppasopimuksia. Heille ne sopimukset tehdään. Parannuksia pitää pystyä tekemään. Sidosryhmät on otettava paremmin mukaan. Tämä koskee vapaakauppasopimusten neuvotteluja, mutta myös neuvotteluja VTOn sisällä. Siellä varmasti parantamisen varaa on voidaanko esimerkiksi onnistua MC12 Kazakstanista ilman, että yritykset ovat mukana? Minä en olisi sitä niin varma. Viidenneksi tämä kestävyysagenda. Ja on aivan mahdotonta olla mainitsematta sitä. Meidän on keskityttävä kestävyyden kolmeen elementtiin. Kauppapolitiikan on vaikutettava tähän. Me voimme vaikuttaa siihen moninkeskisten neuvottelujen kautta VTOssa, kahdenvälisten neuvottelujen kautta, joissa äh, valitettavasti ympäristöhyödyke sopimus on näköjään jumissa tällä hetkellä. Myöskin TSD-luvut vapaakauppasopimuksissa äh, ovat hyödyllisiä, samoin ähm, apua äh, kaupan, kaupasta Aid for Trade-järjestelmä. Äh, ja kauppa on menneisyydessä vähentänyt köyhyyttä ja nyt sen täytyy edistää kestävää kehitystä. Ja sitten kuudenneksi EU on uudelleen käynnistettävä ähm, suhteet Yhdysvaltoihin. Komission jäsen Hogan sanoi hyvin viisaasti vähän aikaa sitten, että EUn ja Yhdysvaltojen pitäisi tehdä yhteistyötä ja luoda vahvempia kaupan sääntöjä eikä riidellä autoista ja teräksestä. Ja tiedämme, että hyviä tuloksia voidaan saada aikaan. Viimeisin EU-Yhdysvallat-Japani-sopimus on hyvä esimerkki tästä. Seitsemänneksi EUn täytyy... Ähm, luopua siitä houkutuksesta, jota protektionistiset toimenpiteet tuovat. Me olemme kaikki häviäjiä protektionistisessa maailmassa, kukaan ei sellaisessa voita. Avoimet, eh, luotettavat säännöt hyödyttävät sekä pieniä yrityksiä että suuria yrityksiä. Sen täytyy olla tavoite ja EUn täytyy olla luotettava, vahva eh, kaupan puolesta puhuja. Ja kahdeksanneksi meillä on geopoliittisia ja turvallisuushuolia. Mm, edeltävätkin puhujat mainitsivat ne eh, hyvin usein nousee esiin kansalliseen turvallisuuteen liittyviä huolia. Sitten keskustelu 5Gstä on vain yksi esimerkki tästä. Meidän on tietenkin turvallisuuskysymykset otettava vakavasti, mutta emme saa laskea EUn kaupan kunnianhimon tasoa, kun nostamme turvallisuustasoa. Ja lopuksi, EUlla on hyvin kunnianhimoinen agenda tuleville vuosille. Se on hienoa. Meillä on uusi teollisuuspolitiikka ja vihreän kehityksen sopimus. Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä, mutta meidän on oltava johdonmukaisia kun rakennetaan suverenisuuden pohjalle, niin se ei, ei saisi tapahtua vapaakaupan kustannuksella. Eli johtopäätöksenä me tiedämme, että kauppa on virtaa, jatkuvaa tarpeellista tavaroiden, ihmisten, palvelujen, pääoman virtaa. Ja meidän on pidettävä mielessämme se, että me saa rikkoa näitä kaupan ketjuja. Meidän on Tämä on tuonut työpaikkoja ja kasvua EU-ssa. 36 miljoonaa työpaikkaa EU-ssa riippuu viennistä EUn ulkopuolelle, joten me emme saa unohtaa, että tulevaisuuden tie on enemmän kauppaa ja päivitetyt kaupan säännöt, erityisesti kun ajat ovat epävakaat. Overview of the issues. Kiitos asiat olivat tässä hyvin tärkeitä ja uskon, että tulimme saamaan hyvän keskustelun. Ennen kuin avaan keskustelukierroksen, ehkä Sabine vielä haluaa reagoida siihen, mitä täällä on sanottu. Minua itse asiassa yllätti se, miten kaikki puhujat olivat samoilla linjoilla näiden tulevien haasteiden suhteen. Ja kyllä se niin on, että yksin ei voi olla monenvälinen, eli mitenkä me saamme muut palaamaan monen välisyyteen sen piiriin. Me olemme hyvin päättäväisiä, mutta kaikki ehdotukset, ideat siitä, että miten muut saadaan jälleen monen välisyyden kannattajiksi, ovat kyllä tervetulleita. Tosiaan se, että miten saamme lisättyä tietoisuutta huolimatta eh, siitä, että eh, kansainvälistä säännöstöä monenvälisyyden eh, alalla on päivitettävä. Tässä minun kysymykseni ja ehkäpä valiokunnan jäsenilläkin on tähän jotain ehdotuksia. Kiitos. We open the floor, I think. Tämä on keskustelun. Tämä on hyvin kiehtovaa. Kuka haluaa aloittaa? Olkaa hyvä. Uh, Christoph Hansen. Christoph Hansen ja sitten... Thank you very much. Kiitos. Minusta olemme kattaneet hyvin laajan kirjon haasteita, joita olemme kohtaamassa seuraavina vuosina, joten ehkä yksi kysymys aluksi Savine Vajantille. Me nyt puhumme <coughs> nyt näistä myrskyisistä ajoista. Meillä on tämä Airbusin ja Boeingin tilanne. Mikä on tilanne tällä hetkellä? Mehän tiedämme haasteet eurooppalaisille yrityksille. Airbus päätöksen osalta odotamme nyt ratkaisua Boeing kysymyksestä ja haluaisin saada jossakin vaiheessa aikaa, jonkinlaisen ratkaisun, mikä on tilanne. Ja sitten kysymys Merkosurista, joka tietysti on sopimus, jota kovasti odotamme, mutta tiedämme, että jotkin sektorit Euroopan unionissa pelkäävät, etenkin maataloudessa on pelkoja. Olemme hiukan huolissamme <laughs> siitä, miten kunnioitetaan Pariisin ilmastosopimusta. Joten jotkin hallitusten ja valtioiden päämiehet ovat sanoneet, että tässä muodossa ne eivät ole valmiita hyväksymään tätä Emmanuel Macron ja Sebastian Kurz. Nyt kuulemme myöskin sitten Vallonian alueelta, että siellä ollaan tätä vastaan. Onko tässä nyt liikkumavaraa niin, että saadaan tämä sopimusta muutettua tai onko jotakin, mitä todella halutaan siis muuttaa. Tämä olisi toki hyvin tärkeää. Sitten Rova Nilsson kohta 2007 sanotte, että meidän pitäisi pidättäytyä luomasta uusia esteitä. Se oli minusta se, minkä te totesitte. Onko nyt tämän hiilirajavero tällainen este, että uskoo, että se menisi väärään suuntaan? En puhu kovin paljon pitempään, koska varmasti monella muullakin kollegalla on kysymyksiä. Kiitos. Edustaja Asimakopulu, olkaa hyvä. Thank you very much. Very interesting. Kiitos paljon. Erittäin kiinnostava analyysi. Ehkä haluaisin keskittyä käytännön asioihin ja lyhyen aikavälin kysymyksiin. Tosiaan vaikuttaa siltä, että vuosi 2020 käynnistyi uusi vuosi, uusi vuosikymmen, uusi komissio. Geopolitiikka jotka nyt kauppasuhteessa näyttää todella olevan pinnalla. Ja pääkysymykset ABC, Amerikka, Amerikan politiikka, kun on vaalivuosi, sitten B, Brexit, mitä tehdä Brexitin suhteen, ja C, englanninkielellä Kiina, eli Amerikka, Brexit, Kiina. Tähän liittyy sitten tietenkin myös VTO-uudistus, kahdenväliset suhteet tai mm, se, mitä Trump on tässä ensivaiheessa tehnyt, muut kuin kaupan käytänteet. Joten haluaisin kuulla keneltä tahansa teistä, kaikilta teistä, mitä realistisesti ottaen voidaan saada aikaan kaikki nämä tekijät huomioon ottaen, mikä voisi olla 2020 myönteistä Euroopalle. Kiitos. Thank you. Kiitos. Edustaja Winkler halusi esittää kysymyksen. Thank you very much. Kiitos. Kiitos kaikista jännistävistä esityksistä, näkemyksistä ja kommenteista. Kaikki on siis muuttumassa, maailma on muuttumassa, talous on muuttumassa, kauppa ja kaikki muu Euroopan parlamenttikin on muuttumassa. Ja minusta, jos kysyy täällä Intavaliokunnassa, niin yksi meidän tavoitteistamme on siirtyä kohti toimeenpanoa, nähdä mitä voidaan tehdä, miten voidaan hiukan laajentaa toimivaltaamme, kuitenkin täydentäen tietysti eh, sitä, mitä pääosasto, kaupan pääosasto tekee, mutta tuoden, tuoden mukaan kuitenkin lisää avoimuutta. Me haluamme lisätä kaupan eh, demokraattista legitimiteettiä ja tämä on nyt koko keskustelu, jota nyt en pysty tässä täysin eh, edistämään eteenpäin, mutta Tämän lisäksi myöskin ei pelkästään Euroopan parlamentti, vaan kansallisparlamentit myös ovat käymässä keskustelua kaupasta ja ovat tietysti myöskin päteviä investointisopimuksia. Ne pitää todellakin täydentää Euroopan parlamenttia äh, siinä, että saa, niiden pitää antaa suostumuksensa investointisopimukselle. Miten näette tämän? Ei tämä ole mikään erityinen kysymys yhdelle tai toiselle puhujalle kuka tahansa voisi antaa meille hiukan e- kommentteja, joista voisi olla hyötyä. Ja sitten yksi asia vielä, myös meillä on yksi asia ja kaksi mielipidettä panelistien joukossa. Vine Vajan sanoi, että yksi mielipide on, että julkinen tuki lisääntyy kaupalle, ja se oli päinvastaista, kun taas sitten todettiin, että julkinen tuki kaupalle vähenisi. En tiedä, onko nyt laaja enemmistö kaupan puolesta, niin se on kyllä hiljainen enemmistö, vastustajat, kaupan vastustajat ovat vähemmistössä, mutta he ovat kuitenkin äänekäs vähemmistö. Miten me voimme päästä 2000-luvulle tiedottamisessa, koska tämä on tiedottamiskysymys. Kaupan vastustajat ovat Boulevardilehdistössä, mikä näyttää olevan 2000 vuoden maailmaa, samoin myöskin itse Valkoinen talo. Onko ehdotuksia tästä? Kiitos. Hyvin tärkeitä kysymyksiä. Tässä oli kolme ensimmäistä, on monia muita. Otamme aina kolme ryhmissä näitä kysymyksiä, mutta meillä on tuolla pitkä lista asioita. Kuka haluaa aloittaa? Sabine, maybe. Sabine, ehkä kysymykset sinulle. Let's expedite. Aloitetaan tällä. Yleisempiä kysymyksiä ensin. Airbus Boeing. Airbus Boeing. Tämä muistuttaa minua tästä vanhasta Äh, vitsistä, jossa nuori äh, juristi tulee isänsä lakiasian toimintoon ja viikon kuluttua hän sanoi, että isä voit olla erittäin ylpeä minusta, koska olen saattanut äh, päätökseen tämän vanhan kiistan, jota jota äh, lakiasian toimiston on käsitellyt jo vuosikymmeniä. Isä sanoi, voi ei, tämä oli se, joka piti toimistomme hengissä. Ja nyt minulla on vähän sama tunne Boeingin suhteen. Lakimiehet ovat tästä elantonsa ansaitseet jo vuosikymmeniä. Meidän pitäisi lopettaa tämä. Kummatkin osapuolet ovat riitojen ratkaisumenetelmän VTOssa käyttäneet loppuun. Ja nyt meidän pitää siirtyä neuvotteluihin. Me olemme tehneet ehdotuksen Yhdysvalloille, joka käsittelee sekä jäljellä olevia mm, noudattamiseen liittyviä ongelmia, jotka on selvästi määritelty, joten me tiedämme, mistä on kyse kummallakin puolella ja me olemme tehneet ehdotuksia tästä. Me olemme eh, kysyneet Yhdysvalloilta, että kertoisivat, mitä heidän osallaan ta- puolellaan tapahtuu. He sanovat, että he työstävät asiaa, mutta yksityiskohtia emme ole saaneet. Mm, lisäksi olemme tehneet eh, ehdotuksia ehm, tulevista säännöistä liittyen ehm, lentokonetukiin. Meidän on saatava aikaan monenkeskiset säännöt tästä teknisellä tasolla viimeisten kuukausien aikana. Meillä on ollut hyvää keskustelua yhdysvaltalaisen kanssa poliittisella tasolla ilmeisesti odotetaan Boeingia ja katsotaan sitten siitä eteenpäin meidän on katsottava, milloin Yhdysvallat on valmis eh, sopimaan tämän, mutta kyse ei kyllä ole siitä, ettemmekö olisi, olisi yrittäneet. Merkosur, meidän pitäisi keskustelut pohjata faktoihin ja lukuihin, todistusaineistoon ja tekstiin. Kuulen, kun ihmiset sanovat, että tässä muodossa emme pysty hyväksymään sopimusta, mutta mikä on tämä muoto? Me olemme vasta sitä säätämässä. Eli ennen kuin ennakoimme tai tulemme siihen johtopäätökseen, että sopimusta on muutettava, niin saadaan ensin sopimus aikaan. Kyse ei ole niinkään sopimuksesta, vaan miten saadaan luottamusta siihen, että sopimuksen säädöksiä noudatetaan. Tätä meidän on työstettävä. Samoin meillä on oltava tätä juridista hienosäätöä. Me tarvitsemme aikaa ja tulemme keskustelemaan myös Mercosur-kumppanien kanssa nähdäksemme, mitä on tehtävä tehtävä, jotta tämä voitaisiin paremmin hyväksyä. Me tuemme tätä sopimusta. Julia nosti esiin kysymyksen kauppasopimusten ja ympäristösopimusten yhteyksistä. Se, mitä me teemme, on että me kauppasopimustemme täytäntöönpano mekanismin lainaamme Pariisin ilmastosopimukselle Mercosur-sopimuksen kautta. Ja tämä on varsin suuri askel, jos katsotaan kaikkia niitä sitoumuksia ja lupauksia, joita tehtiin Pariisin sopimuksen rankaisemattomasta täytäntöönpanosta. kumpikin osapuoli, EU ja Mercosur, vie tämän nyt askeleen pidemmälle, joten kyse ei ole muutoksista sopimukseen, vaan siitä, miten voidaan luoda luottamus ja olosuhteet sopimuksen hyvälle täytäntöönpanolle. Maatalous maatalouden suhteen meillä on hyvin tiukat kiintiöt, mm, joihin liittyy turvalausekkeita. Meillä on vaikka mitä turvamekanismeja, joten en näe tässä riskiä, mutta tämä keskustelu on käytävä tekstin, faktojen ja lukujen pohjalta. Tämä on keskustelu, jota meidän käytävä täällä Brysselissä Euroopan parlamentissa tietenkin. Ja Euroopan parlamentti ja tämä valiokunta on osoittanut, että pystyvät käsittelemään vaikeitakin kysymyksiä, esimerkiksi tätä Vietnamin kysymystä, miksei pitäisi toimia näin myös Merkosurin suhteen. Sitten ABC. Komission sen Hogan matkusti Washingtoniin viime viikolla. Meillä oli paljon yhteistyötarjouksia, tarjouksia siitä, että uudelleen käynnistettäisiin transatlantiset suhteet. Minä en ole vielä saanut mitään palautetta, mutta tänään on kokous presidentti Trump, Trumpin ja puheenjohtaja von der Leyenin välillä, joten me haluamme saada aikaan myönteistä yhteistyöstä, sääntelyyhteistyötä, koska sääntelystä on kyse, teollisuustariffeista äh, ja haluamme myös ratkaista äh, kaupan kiistoja, ei vain Boeing, vaan myöskin teräs- ja alumiinikiista. Ja meillä on varsin kattava äh, yhteistyöagenda ei markkinaorientoituneet politiikat kolmansissa maissa. Meillä on hyviä keskusteluja Yhdysvaltain kanssa, siellä on halukkuutta ja koska me lisäämme omia välineitä, vientivalvontaa, niin on halukkuutta tehdä yhteistyötä näissä asioissa. Brexitistä meillä on nyt selkeyttä, se on hyödyllistä. Meillä on poliittinen julkilausuma, joka laatii puitteet tuleville suhteille. Meillä on aikataulu, ja meidän pitäisi ottaa vakavasti yhdistyneen kuningaskunnan eh, ilmoitus, että he eivät aio tätä siirtymäkautta jatkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän on sopeutettava neuvotteluagenda eh, siihen, mikä on saavutettavissa tässä aikataulussa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän on eh, yhdistyneen kuningaskunnan kanssa katsottava, merkittäviä kysymyksiä, missä voisi syntyä ongelmia, jos sopimukseen ei päästä vuoden loppuun mennessä. Näin varmasti on kyse, kun on kyse tariffeista, vähemmän näin on kyse palvelujen suhteen. Tässä ongelma syntyy siitä, että yhdistynyt kuningaskunta lähtee yhtenäismarkkinoilta palvelujen suhteen. Tämä muuttaa kauppaa kaupan tapaa. Tässä palaamme sitten GATS-sääntöihin, voimme parantaa niitä, mutta mitään äm, tällaista äm, todella kiireellistä kysymystä tässä ei ole. Meidän on nyt sitten katsottava, e, ettei sitten synny tyhjiötä. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että tulevat suhteet on määritelty vuoden loppuun mennessä. E, uskon, että neuvottelut kestävät pidempään ja meidän täytyy vain valmistautua siihen ja Kiinasta. Meidän on jatkettava keskusteluja Kiinan kanssa. Tässä vaiheessa en pysty kertomaan teille, pystymmekö saavuttamaan tavoitteen, että investointisopimus saadaan päätökseen tämän vuoden loppuun mennessä. Meillä on vielä hyvin paljon työtä tehtävänä. Halukkuutta edetä on, mutta kysymykset ovat hyvin vaikeita. Kyse on pakellista teknologiasiirroista ja myöskin palvelujen tuista, monista monimutkaisista asioista. Samanaikaisesti Kiina on otettava vakavasti ja meidän on muokattava välineistöämme. Siksi me niin kovasti puhumme tästä kansainvälistä hankintavälineestä, siksi meidän on kehitettävä väline, jolla suojelemme sisämarkkinoita ostohaluilta, joita tukevat valtion tuet. Meidän on osoitettava, että pystymme toimimaan riippumattomasti, jos tarvis on, koska sillä tavoin voidaan saada aikaan neuvoteltu tulos. Nyt monia parlamentin jäseniä, jotka haluavat käyttää puheenvuoron, joten eh, ehkä aivan pikainen eh, yhteenveto ja sitten jatkamme. tekee seuraavaan kierrokseen voidaan ottaa mukaan näitä erilaisia kysymyksiä. Tämä aika todellakin kiitää. Um, I think on implementation we need to design a system. Mitä täytäntöönpanoon tulee? Me tarvitsemme sellaisen järjestelmän, jossa meillä on kaupan käytänteitä tarkasteleva eh, viranomainen, jossa parlamentti on myös todella osana tätä työtä. Meidän täytyy sopia prioriteeteista ja sitten jäsenvaltioiden ja äh, yritysten kanssa sopia. Ja tähän päätän, kiitos. Have, um... No niin, eli Jones vihreistä, hän on seuraava. Kiitos, kiitoksia. Täällä takana olen. Pari kysymystä lähinnä Sabine Vajandelle, pahoittelen muille panelisteille, mutta ehkä teilläkin on vastauksia. Vajant, erittäin hyvä, miten nostitte esiin kaupan ja vihreän kehityksen ohjelman välisen suhteen, tiiviin suhteen, ja havaitsin, että että kaupan on oltava muutakin kuin, että se ei ole vahingollista. Ja puheenvuoronne päätteeksi totesitte kuitenkin, että ihan kauppapolitiikkaa voi kaikesta olla vastuussa, vaan pikemminkin kasvusta, työpaikoista, vauraudesta. Kuitenkin varmaan yhdessä olemme sitä mieltä, että kauppa on paljon muutakin kuin vain tämä taloudellinen ulottuvuus. Sillä on myös yhteiskunnallinen sosiaalinen ympäristöllinen vaikutus, eli todella, että se on myös rakentavaa eikä vain ei-vahingollista. Mitä tulee kauppaa pääosastoon, ähm, voisiko se käydä läpi kaikki olemassa olevat äh, kauppasopimukset, myös ne, mistä ollaan neuvottelemassa ja tarkastella, että onko niissä jotain potentiaalisesti vahingollista ja että voitaisiinko nämä tiedot saada julkisuuteen äh, ja jos niin koska, niin että voisimme konkreettisesti nähdä, miten Euroopan äh, unionin kauppapolitiikka vihreän kehityksen ohjelmaa tukee. Sitten VTOn uudistamisesta puhuitte tästä oikeastaan hiukan erikseen. Eh, erillään esimerkiksi vihreän kehityksen ohjelmasta, mutta eihän näitä asioita voi käsitellä toisistaan erillään. Eli ilmastokriisi, ja samalla sitten se, että monenvälinen kauppasääntöjärjestelmä on epäonnistunut. Miten nämä saataisiin käsiteltyä yhdessä ja todella päästäisiin näistä yksipuolisista aloitteista ja missä menee esimerkiksi tuen ja investoinnin välinen raja, kun näitä käsitellään sitten kuitenkin monenvälisesti. Kiitos yes, thank you very much. I think all of... Niin, kiitos. Kaikki te mainitsitte digitaalistumisen tavalla tai toisella ja haluaisin sitä kysymyksen, joka koskee neuvotteluja sähköisestä kaupasta, etenkin tiedon virrasta. Näyttää olevan hyvin erilaisia kantoja siinä, miten Euroopan unionin asiat näkee, ajatellaan tällaista integriteettikysymystä, joka on siis henkilökohtainen asia. Sen sijaan taas Yhdysvallat näkee tämän hyödykkeenä ja eh, Kiina taas turvallisuuskysymyksenä. Julian Nielsen sanoi jotakin siihen suuntaan, että meidän pitää löytää mm, keinoja saada tietokysymys pienemmäksi. Ja haluaisin kysyä paneelilta, miten tämä voitaisiin tehdä? Mitä mm, tapoja on tehdä tästä tietokysymyksestä pienempi. Me, edustaja Katainen on myöskin odottanut puheenvuoroa. Kiitoksia puheenjohtaja. Mä aion puhua suomea. Kiitoksia mielenkiintoisista alustuspuheenvuoroista, kaiken, kaiken kattavista. Minua kiinnostaa globaaliuden ja lokaalisuuden välinen suhde ja sen muutos tässä ajassa, kun kaikki on muutoksessa. Eli voiko myöskin paikallisuus olla enää minkäänlainen valtti? Ähm, kansainvälisen kaupan vahvistuminen antaa lisää elintilaa äh, vahvoille ja kansainvälisillä markkinoilla jo toimiville yrityksille. Digitaalisuus antaa rajattomat mahdollisuudet edelleenkin laajentaa toimintaa, mutta miten te näette vähemmän kehittyneiden alueiden ja syrjäisempien alueiden pärjäämiseen, sellaisten yritysten pärjäämiseen, jotka ovat toki kaikella tavalla kauppamyönteisiä, mutta joilla ei ehkä ole kapasiteettia verkostoitua sillä tavalla kuin nyt ehkä kansainvälisyys antaisi mahdollisuudenkin. Onko äh, mahdollisuuksia paikallisuudella? Miten te näette tämän tässä muuttuvassa isossa kuvassa? Äh, toinen kysymys, ikuisuuskysymys, johon törmäämme jatkuvasti liittyen EUn arvopohjaan ja, ja kauppasopimuksiin. Esimerkkinä Vietnamin kauppasopimus. Mehän tietysti toivomme, että tällä Vietnamin kauppasopimuksella ja sen myötä ähm, esimerkiksi ihmisoikeuskysymykset ja oikeusvaltioperiaatteet siellä nyt paranisivat. Muutamat tahot pitivät juuri näitä syitä olla tekemättä minkäänlaisia sopimuksia heidän kanssaan. Kuinka te näette, pitääkö niin kutsutut tuhmat lapset ottaa tiukasti syliin vai hyljätä kokonaan? We have a... Uh, Sitten edustaja Scholz. Helmut Scholz. Thank you and all... Kiitos ja kiitokset siitä, että äh, näin keskustelu on käynnistynyt ja kysyisin teiltä, että pitäisikö meidän ehkä laittaa kysymysmerkki kansainväliselle kaupalle näin vuoden 2020-luvun alussa? Miten äh, saataisiin laajat puitteet? Vaikuttaisi siltä, että Euroopan unionin, äh, erityisesti sen komission äh, lukuisista pyrkimyksistä huolimatta kilpailla Yhdysvaltoja vastaan vastaan. Ähm, Yhdysvaltain presidentti vain ajaa tätä America First, Amerikka ensin strategiaansa, joten mm, hän pitää oman linjansa. Pitäisikö meidän ehkä pohtia tätä, miten me voisimme muokata sitä tapaa, miten esimerkiksi tuotantolinjat äh, hoidetaan, kun käymme kauppaa muiden maiden ja muiden alueiden kanssa ajatellen kestävää kehitystä, ihmisten tarpeita, tarveperustaista taloutta. Pitäisikö tämä edellä ehkä suhtautua myös monenväliseen kauppaan, kiertotalous, tai se, kun me tuomme Australiasta ja Uudesta Seelannista omenoita Euroopan unioniin, miten me rohkaisemme eh, tietyn tyyppistä kulutusta ja kulutusintressejä kansalaisten keskuudessa. Minä haluaisin siis keskustella kanssanne siitä, että mitä komissio ajattelee siitä, että tuotanto uudelleen järjesteltäisiin, samoin kuluttaminen ja elämäntapamme ottaen huomioon ilmastonmuutoksen torjunta, vihreän kehityksen ohjelma ja niin edelleen. Tämähän tässä nyt on pelissä, koska muuten käy niin kuin olympialaisissa, aina vaan ollaan nopeampia, hypätään korkeammalle ja halutaan enemmän, mutta se ei ole ratkaisu, koska Australiaa katsoessa me esimerkiksi voimme nyt nähdä, mihin tämä johtaa. Eli meidän täytyisi todella syvällisesti pohtia sitä, minkälaista elämää haluamme elää, ja tähän liittyy myös se, miten yhdessä sitten järjestämme tavarakaupan ja palvelukaupan – tässä meillä olisi nyt tuhannen taalan paikka teidänkin kautenne alussa kehittää uusia strategioita komissiossa kansainvälistä kauppaa varten niin, että näihin tarpeisiin vastattaisiin. We have a... Kiitos. Bernd Langella itsellään on kysymys. Professor Eickhoff. Professori Eichhout. Jos minä olisin... I would see... Darth Vader. Ja minä katsoisin, että olisi hiukan järjetöntä tuoda naudalihaa Argenasta minun maahani ja voisin nähdä, että investoinnit siirtyvät muualle ja näkisin, että tässä maailmanlaajuisessa arvoketjussa ei synny työpaikkoja minun maassani. Ja te sitten ajattelette, että, että tariffit ovat kauheita ja sanotte, että tarifit lopettavat tällaisen kysymyksen. Ja sitten minä sanoisin, että tätä kautta minä väisin ehkä ihmiset, jos ottaisin tariffit käyttöön syömään omaa naudanlihaa, niin saisin takaisin investointia oman mahani ja katkaisisin tämän arvotuotantoketjun. Big advantage to... Ja tätä kautta myöskin pystyisin toimimaan kilpailijan suuntaan niin, että minulla olisi suuria etuja. Voisiko tämä olla menestyksekäs strategia? Um, What will do? Mitä me nyt sitten teemme, koska meitä on aika loppumassa? Meillä on vielä viisi kysymystä parlamentin jäseniltä. Voisitteko olla lyhytsanaisia? Tääni niin tässä on yhteisiä aiheita, joten me saamme kaikilta puhuta tällaisen vastauksen kaikista eri aiheista, joita on esille. Nyt olisi edustaja Rodriguez Pinheiro. Hänellä oli kysymys. Sorry, I got you. <laughs> Muchas gracias. Kiitos. Äh, tämän anteeksi, että tulin paikalle myöhässä. Olisin mielelläni kuullut kaikki teidän alustuksenne. Mm, minulla olisi mm, pari asia tässä mielessä. Niin ensinnäkin Euroopan ja Yhdysvaltain väliset suhteet. Kaikki haluaisimme, että äh, saataisiin tämä asia jonkinnäköiseen järkevään ja hyvään päätökseen. Me uskomme, että voidaan saada aikaan sopimus, joka perustuu niille arvoille, joita me arvostamme ja mukaan lukien muun muassa Pariisin ilmastosopimus, josta Trump nyt kuitenkin on irrottautunut. Mitenkä Euroopan politiikka saadaan pysymään oikealla kurssilla, jos me joudumme yhtäältä puolustamaan Pariisin ilmastosopimusta ja toisaalla sitten Donald Trump vesittää sitä. Eli miten saataisiin muut, esimerkiksi Brasilia, jotka seuraavat tätä sopimusta, mutta joiden sitoumus saattaa myös olla vaarassa, miten ne saadaan vakuutettua siitä. Sitten Kiina. Minä puolustan tiukasti sitä, että pyrimme pitämään järkevät suhteet, jotka perustuvat vastavuoroisuuteen ja hyödyttävät näin yrityksiämme. Ja sitten kiinalaiset yritykset voivat toimia Euroopan unionissa vastaavalla tavalla, mutta kestävä kehitys pitäisi tässä muistaa. Nyt se ei oikein mukana ole. Tässä ei nimittäin ole nyt johdonmukaisuutta muuten meidän nämä kauppadiskurssiimme liittyen. Se, mitä tässä kollega Jones sanoi, liittyen kauppasopimusten toteutumiseen ja vaikutuksiin. Kun me tässä olemme edenneet kauppapolitiikassa, se on kunnianhimoisempaa kuin ennen, niin tulisihan sen kattaa paitsi kauppa itsessään, kaikki kauppapolitiikkaan liittyvä. Eli voisimmeko ehkä nyt päivittää tilannetta hiukan, ei nyt liikaa monimutkaistaen, niin että kaikki ne maat, joiden kanssa meillä kauppa sopimuksia on, että ne saataisiin sitoutumaan Pariisin ilmastosopimukseen ja että kauppapolitiikassa Ähm, huolehdittaisiin esimerkiksi äh, Chile-sopimuksessa siitä, että tämä kauppa todella on täysin kattava ja kaikki mukaan ottava. Kiitoksia. No. Edustaja Syvä, anteeksi. Edustaja Kanjas. Kiitos puhemies. Johtaja. Tämä on hyvin mutkikas tämä, niin, niin. No, pitää huolehtua, vain puhua Espanjaa. No niin, nämä ajatukset, joita olen kuullut täällä tänään, mutta haluaisin esittää yhden ajatuksen ennen kuin niistä itse kysymykseen. Me olemme tilanteessa, jossa tällaiset aksiomat, jotka ovat toimineet globaalisesti, on asetettu kyseenalaiseksi. Kaikki sanoo, että kauppa on hyvä, mutta näyttää siitä, että moni mielestä kuitenkaan näin ei ole. Kauppa jonakin hyvänä ja välttämättömänä, sitä asetetaan kyseenalaiseksi. Ei siksi, että olisi enemmistöä vihamieliä, sä kaupasta vain siksi, että on sitä tällaista uutta protektionismia, joka on tavallaan asussa, joka, joka ei pyri kuitenkaan parantamaan näitä kaupan välineitä ja lähti liikkeelle faktoista, vaan lähtee liikkeelle ennakkoluuloista ja ideologiasta. Tämä on tietysti täysin legitiimiä, mutta se tuo sellaisen asian keskustelua, jota mahdoton ylittää. Esimerkiksi Mercosur on yksi osa tätä. Me voisimme me, me voit katsoa pelkästään hyötyä lyhyellä tähtäyksellä. Pitää katsoa tätä asioita laajemmassa, laajemmalta kannalta katsottuna näitä kaikkia hyötyjä, mitä siitä tulee, että kauppa palvelee ei pelkästään sitä, että edistetään hyvinvointia, vaan että se on väline, joka voidaan saavuttaa tiettyjä tavoitteita, missä kestävässä kehityksessä tai ympäristökysymyksissä, mutta kuitenkin on olemassa ongelma, nimittäin että poliittisesti toimivat henkilöt ajattelevat asioita lyhyellä tähtäyksellä. Poliittinen hyöty kansallisissa keskusteluissa, keskustelussa tässäkin eh, talossa ovat sellaisia, että niitä käsitellään lyhyellä tähtäyksellä, joten olisi käytävä tällaista eh, keskustelua se laajempi, että kaupasta ja pitäisi kehittää, ajatellen nimenomaan tätä uutta sopimusta, Euroopan vihreän kehityksen sopimusta, mutta on kyseenalaiseksi myöskin vihreän eh, kehityksen ohjelma ja puhutaan tästä sopimuksesta samaan aikaan osana Merkosuria, ei sunkaan minään kansainvälisen mallina. Merkosurista puhutaan siksi, että nyt Merkosur on yksi aihe, josta puhutaan, on myöskin ollut setä, jota pidettiin pahana, puhuttiin TIPstä, jota pidettiin todella kamalana, ja nyt sitten puhutaan Merkurista. Tämä on varmastikin välttämätöntä keskustelu, mutta miten me saamme ajantasaistettua kaupan maljamme, mutta tätä täytyy katsoa, mitä kustannuksia ja hyötyjä voisi olla siitä. Me emme voi pakottaa kaikkia maailmassa niitä sanoja, joita meillä on, mutta on sellaisia osia maassa, jotka todella kappaa muiden sen kanssa, se kiinalaiset, eh, eh, eh, eivät ehkä välttämättä vaan niin paljon, joten Yksi meidän vaatimuksistamme kauppasopimuksissa voisi olla se, joka aiheuttaa ongelmia, mutta minä kuitenkin oletan, että tämä on välttämätöntä, koska meidän kaupan mallimme se pyrkii sisällyttämään mukaan kysymyksiä, jotka liittyvät ympäristön kunnioittamiseen, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja tällaiset kestävän kehityksen tavoitteet. Meidän täytyy pyrkiä keskustelemaan siitä, että puhumme todellakin e- varmoista faktoista, emmekä mistään ennakkoluista tai väärinkäsitystä tai tiedon puutteesta. Tämä on hyvin mutkikasta että me puhuisimme asioista rationaalisesti, rationaalisesti sopimuksesta silloin, kun enemmistö ei ole edes lukenut sitä sopimusta niistä, jotka käyvät tätä keskustelua. Joten miten me voimme ratkaista tämän ongelman? Kiitos. Big question. Isoja kysymyksiä. Hyvä. Merci, euh, rassurez-vous ma question. Kiitos. Minun kysymykseni on aivan lyhyt. Oli todella hämmästyttävää, miten yksimielinen tämä paneeli oli näiden suurten kysymysten edessä. Minä mietin näitä Yhdysvaltain toimintoja. Minä olen Yhdysvaltain kauppasaartoja ja muita kohdannut aiemmin urallani, samoin jopa pelot kohtelua tai valtion väkivaltaa, jotta Yhdysvallat ja tietyt amerikkalaiset yritykset saisivat etua muihin verrattuna. En tiedä, kun te puhutte monen välisyydestä, riittääkö se? Eli minä todella kysyisin, että voisimmeko me löytää liittolaisia taistelussamme, kun pyrimme muut muuttamaan Yhdysvaltain tämänhetkistä yksipuolista toimintaa, miten me saisimme joukkovoimaa taaksemme ja rinnallemme. Olen pahoillani, kun joudun sanomaan, että aika vähän on tullut mitään todellisia ehdotuksia panelisteilta. Kiitos. So much. Kiitos. Minulla on kaksi kysymystä, mutta en ole lyhyt sanainen. Ensimmäinen kysymys. Mehän tiedämme, että Viimeisimmän vapaakauppasopimusten sukupolvi, joita unioni on tehnyt kolmansien maiden kanssa, ovat sellaisia, että niissä on kysymys monista muista asioista myös kuin kaupasta. Heidän on tullut paljon muutta mukaan, eikä puhu nyt pelkästään äh, ihmisoikeuksista tai ILOn yleisömistä vastaavista tai sen investointien suojasta, mutta mutta emme ole kovinkaan vaativaisia. Muut sen sijaan vaativat paljon enemmän, kun haluavat tehdä kausivuomuksia muiden kanssa. Kaikki mainitsitte käytännössä sen, että meidän pitäisi taistella yhtäläisten toimintamahdollisuuksien puolesta maailmanlaajuisesti. Siitä olisi apua meidän yrityksillemme, mutta todellisuus on ehkä hiukan mutkikkaampi. Miten te näette tämän? Näettekö, että ei ole mitään ristiriitaa tämän välillä? Siis sen, että tämä meidän asenteemme kohti vapakauppaa, onko niin, että se ei ole vahingollinen yritykselle ja onko niin, että sillä ei olisi kielteistä vaikutusta yritysten kilpailukykyyn. Ja toinen kysymys on, näin juuri artikkelin, joka Bloomberg julkaisi, jonka mukaan EU menettäisi 11 miljardia EU Yhdysvaltain dollaria Kiinan ja Yhdysvaltain osittaissopimuksen seurauksena, joka on juuri syntynyt, tämä Phase One-sopimus, ja että EU tarkastelee nyt sitä, onko se yhteensopiva VTO-sääntöjen kanssa. Oletteko yhtä mieltä tästä näkemyksestä, joka on peräisin saksalaiselta arviointiinstituutiolta? Katsotteko, että se on haitallinen EUn asemalle? A final question. Ja viimeinen kysymys. Edustaja Kasbru. Thank you. I think it... Kiitoksia. Tämä on oikein hyvä päivä kaupalle äh, tänään. Tämä on hyvä kauppapolitiikan päivä. Tänä aamuna äänestimme Vietnamin vapaakauppasopimuksesta ja tänä iltapäivänä meillä on nyt mahdollisuus kuulla tätä äh, erinomaista paneelia Tämä on todella innoittavaa. Nämä olivat innoittavia puheenvuoroja teiltä. Tämä on todellinen ilo. Tämä on hieno mahdollisuus työskennellä Euroopan tasolla, koska voi todella yrittää ratkaista globaaleja haasteita ja ongelmia. Ja yksi suurista haasteista on se, että miten päästään eroon fossiilisista polttoaineista ja vähennetään hiilidioksidipäästöjä. Ja toinen haaste on se, että päästään eroon taloudellisista tuista teollisuudelle ja niin poispäin. Meidän on siis luovuttava fossiilisten polttoaineiden tuista. Tämä on erittäin tärkeä osa globaalia ilmastopolitiikkaa, mutta se osoittautuu hirveän hankalaksi. Jospa voisin olla vähän visionääri eh, nyt iltapäivällä teidän näkökulmastanne, teidän asiantuntemuksenne pohjalta, miten olisi mahdollista käsitellä tätä asiaa kaupan näkökulmasta? Tämä on minun kysymykseni. Kiitoksia. Okei. Okay. Kiitos. No niin, nyt vielä muutama minuutti. Nyt hiukan väärinkäytän tässä nyt valtaani juontajana. Ja kaikki kysymykset, jotka on esitetty VTOsta ja kestävyydestä, minä sanoisin, että niistä keskustellaan seuraavan paneelin kanssa, joka erityisesti tulee käsittelemään tämän tyyppisiä kysymyksiä. Ei, eh, nyt paneelin jäsenet puhuisivat jostakin aiheesta, jotka on voitu identifioida sellaisena kysymyksenä, jotka ovat nousseet toistuvasti esille. Mitä voimme todella tehdä? mitä voimme saavuttaa suhteessa Yhdysvaltoihin ja niin edelleen, joka toimii yksipuolisesti. Tämä kysymys, miten me voimme päästä takaisin neuvottelupöytään vaikeiden kumppaneiden kanssa, miten tämä voidaan saavuttaa tämän vuoden aikana, ja osallistavuus ja viestittäminen kaupasta, joka koskee kaikkea ihmisiä, jotka ovat jääneet jälkeen tai alueet tai syrjäiset alueet tai faktojen käsitteleminen, mitä kauppaan tulee, tämän tyyppiset aiheet ja sitten tieto ja suverenius, mihin suuntaan ollaan menossa ja mihin suuntaan pitäisi olla menossa. Ehkä pyytäisin sitten, että Julian voisi aloittaa tästä aiheesta. Uh, thank you very much. Kiitos paljon. Ja kiitos äh, erinomaisista ja myös hyvin haastavista kysymyksistä. Mielestäni äh, tässä nyt kun on reilut 160 maata, sitten on 145, äh, joilla ei ole ikään kuin yhtään mitään, ja sitten on joukko maita, joita huolittaa, huolestuttaa lähinnä yksityisyys, ja sitten on sellaisia, joilla on äh, huolta muun muassa teollisuus politiikasta, eli minä kerään tietoa ja pidän tiedot ja äh, luonna sitten äh, kansallista politiikkaa. Minä en aliarvioisi filosofisia eroja esimerkiksi siinä, että yksityisyyden suoja nähdään ihmisoikeutena tai se nähdään enemmän kuluttajansuojakysymyksenä, niin kuin minä sitä ehkä luonnehtisin mutta me pyrimme tarkastelemaan, että miten yritykset siirtelevät dataa, minkä näköistä yksityisyyden suojasäännöstöä kunnioitetaan ja sitten pyrimme katsomaan, että paljonko on yhtenäisyyttä ja kun katsotaan kansallisen tason sääntelyä monissa maissa, niin kyllä yhteistä on paljon enemmän kuin mitä ehkä olemme kuvitelleetkaan. Kyllä tämä on työlästä, mutta katsomme, että on ehkä hyvä luopua tällaisesta laajasta ideologisesta kuvauksesta, tarkastella asiaa niin, että nähdään erityisesti ne hyödyt, joita pk-yritykset ja vaikkapa naiset voivat saada. Jos data ei pysty ollenkaan siirtelemään, niin näitä etuja ei saada. Me olemme havainneet, että on huomattavasti enemmän yrityksiä, jotka ovat mukana kansainvälisessä kaupassa kuin jotka ehkä kuvittelisivatkaan, kun ne esimerkiksi toimivat alihankkijoina tai tavarantoimittajina yrityksille, jotka käyvät sitten kansainvälistä kauppaa. Eli nekin siihen välillisesti osallistuvat. Pari kysymystä vihreydestä, monenvälisyydestä. Tämä on tärkeää tässä kun ajatellaan ympäristökysymyksiä, kiertotaloutta, niin tässä on monia mahdollisuuksia kaikkien voittaa. Ja nyt täytyy esimerkiksi pohtia sitä, että mikä on hyvä tukiainen ja miten saadaan vaikkapa vihreitä tukia, joiden tiedämme olevan toimivia. Ei kukaan koskaan tue sanomalla, että minä annan valtavasti rahaa oman edun ajamiseksi. Ei, vaan Kyllä me tiedämme, että on tiettyjä tukia, jotka ovat pahoja. Esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden tuot ovat vahingollisia tai vaikkapa jotkut kala, kalastustuet, jotka johtavat liikakalastukseen. Eli olen täysin samaa mieltä sitä, että tämä tulee olemaan tärkeä keskustelu, mutta se on myös maailmanlaajuinen keskustelu, koska Ehm, jotkut vaihtoehdot äh, tai valinnat vaikuttavat sitten muiden maiden valintoihin ja niiden määrään. Eli tätä täytyy pohtia ja pohtia juuri netto maailmanlaajuisia päästöjä esimerkiksi, koska joskus äh, tilanne ei ole ihan niin selkeä kuin mitä kuvittelemme. Ajatellaan vaikkapa äh, paikallistuotettua vihannesta, vaikkapa tomaatti, joka on äh, tuotettu Norjassa keskellä talvea kasvihuoneessa. Se ei välttämättä ole ympäristöystävällisin vaihtoehto ollenkaan. Kyllä ihmiset pitävät nyt kaupasta, kun se on monenvälistä ja monenvälisyyttä puolustetaan, mutta kyllä taloudellinen äh, nationalismi on ihan tosiasia ja sen suhteen on paljonkin tehtävä, tehtävissä. Emme me aina kaikkia vaihtoehtoisia tosiasioita tai totuuksia voi torjua, mutta kyllä niitä todellisia huolia voimme torjua, jotka johtavat ihmisten taloudelliseen nationalismiin. No tosiaan, mitenkä tuota monenvälisyyttä saataisiin tuettua? Voi kun minulla olisikin vastaus me pyrimme ainakin nostamaan esiin äh, sen, miten tarpeellista monenvälisyys on. Jos katsotaan vaikkapa äh, Yhdysvaltain ja Kiinan äh, välistä tilannetta, niin neuvotteluissa ei ole siihen suurimpaan huoneessa olevaan elefanttiin, joka on vaaleanpunainen ja pilkullinen edes koskettu, nimittäin tukiaisiin. Ja sitten toinen asia, liittolaiset. Erityisesti kehittyvillä mailla on koalitio ja aina välttämättä niitä suurimpia valtoja ei saada mukaan, mutta kun ajatellaan kehittyviä maita, niin ne varmasti näitä tukia rinnallamme voivat olla vastustamassa. Kiinalla on monia uudistusmielisiä, mutta he eivät ole tällä hetkellä vallassa. Miten saamme yhteyden heihin? Monen välisyys. Niin, täällä Boeing esimerkki oli oikein hyvä. Nyt on, on asianajajien, juristien äh, tie kuljettu loppuun. Ja nyt on palattu neuvottelupöydän ääreen. Se on se monen välisyyden kulmakivi ja siinä tarvitaan ehkä läpinäkyvyyttä. Ja ehkä lopuksi voisin todeta, että kaikki tämä monenvälinen yhteistyö, jossa äh, nyt, äh, tilanne, jossa nyt ollaan, niin paha johtaa pahaan Eli todella toteaisin, että on tehtävä kaikki, minkä pystyy. Kiitos. Realistinen loppu. Piit, sinulle oli erityisiä kysymyksiä, mutta kiitos kovasti puheenjohtajalta niinpä. Ei sunkaan vähäisemmältä taholta. Ja tämä oli todellakin suuri kysymys. Totta kai me tiedämme, enkä minä puhunut siitä, että olisi palattu takaisin tällaiseen talouteen, joka on suljettu muilta maailmalta. Maailmanlaajuiset toimitusket ovat olemassa ja, ja talous on globaalistunut. Se on globaali talous, yksikään alue tai maa ei pysty irrottautumaan siitä ilman, että aiheuttaisi itselleen suurta vahinkoa. Mutta haluaisin yhdistää kysymyksen kysymykseen, joka koski sitä, ovatko ihmiset todella kaupan puolesta edelleen vai ajattelevatko he, että vai voidaanko ajatella, että vastustajat ovat voimakkaampia kuin ne, jotka ovat kaupan kannalla? En tiedä varmaankaan vastausta tähän, mutta näkisin, että me kenties haluamme päästä eroon vanhasta ajattelutavasta, joka oli se, että kaikki kaupan vapauttaminen on itsestäänselvästi hyvää ja mikä tahansa yritys tai alue tai työntekijä – kuka tahansa, johon kauppa vaikuttaa ikävästi, että kysymys on pelkästään siitä, miten asioita jaetaan uudestaan, niin mikä on se asia, että näin asia pitäisi saada paikallisella tai alueellisella tasolla. Pitää katsoa, mitkä ovat todelliset vaikutukset siinä, minkälaista jakoa tapahtuu, niin että voidaan saada aikaan sellaista kauppapolitiikkaa, joka vakuuttaa ihmiset ja on ihmisten etujen mukaista. Voisin ottaa esimerkin, joka on minun suunnasta maailmaa nimittäin – laki, joka liittyy investointien, kiistojen ratkaiseminen on sellaista EU-ssa kansalaisyhteiskunta on kiistellyt, ja minä asiana, joka aikaan olin käsittelemässä tällaisia kysymyksiä, voin sanoa, että aivan oikeudellisesti kansalaisyhteiskunta on nyt tähän koska se on selvästikin eh, yrit, yrit, isojen yritysten etujen mukaista kuin muiden yritysten, jotka myöskin ansaitsevat suojelua. Joten täytyy keskittyä siihen, että erilaiset kauppapolitiikat vaikuttavat eri tavoin ja että kaupan vapauttaminen ei ole pelkästään asia, joka liittyy BKT ja viennin kasvamiseen. Se on asia, joka liittyy pitkälti kestävyyskysymyksiin ja myöskin ilmastohätätilaan. On olemassa sellaista kauppaa, joka on hyväksi ilmastohätätilan torjumiselle ja sitten sellaista taas kauppaa, joka on erittäin pahaksi sille. Anna Stellinger. Niin, moniin kysymyksiin on vastattu ja olen täysin samaa mieltä siitä, mitä Julia Nielsen sanoi eh, tiedon virroista, eh, vapaista virroista digitalisaatiossa. Haluaisin eh, puhua tästä lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin näkymistä ja siitä, mitä mieltä ollaan kaupasta. Jos katsotaan Eurostatin viimeisimpiä lukuja, niin tuki kaupalle on kasvanut. Suurimmassa osa maissa on lisäystä tapahtunut. Minun maani on 86 prosentissa korkeimmalla tasolla, kun ajatellaan tukea kansainväliselle kaupalle. Italia on jossain 34-35 prosentin tasolla, joten suuria eroja on. Me olemme puhuneet kansainvälistä kaupasta kun VTOn vetomuselin on halvaantunut. Puhumme kansainvälisen kaupan hyödyistä samalla kun meillä on kansainvälisen kaupan konflikteja. Olemme puhuneet sisämarkkinoiden eduista samaan aikaan kun meillä on Brexit. Olemme olleet laiskoja nyt. E, meillä ei ole enää varaa olla laiskoja. Meidän täytyy puhua pitkän aikavälin ja lyhyen aikavälin hyödyistä selittääksemme kaupan edut, se mitä kauppa voi tehdä ja mitä se ei voi tehdä. Me yritykset voimme painostaa, osallistua ja helpottaa. Meidän on helpotettava joitakin kysymyksiä, jotka liittyvät hyvin paljon seuraavaan paneeliin, nimittäin kestävän kehitykseen. Meidän on helpotettava vihreää innovaatiota, meidän on poistettava esteitä kiertotaloudelta. Meillä on esteitä esimerkiksi materiaalien kierrätykselle, uudelleen myynnille, käytettyjen esineiden myynnille myynnille. Meidän on poistettava vihreän kaupan ja kiertotalouden esteitä, joita, jo, joita on. Me kuulemme jo jatkuvasti yrityksiä, joilla on hienoja ideoita ympäristöystävällisiksi ratkaisuksi, mutta näiden ideoiden edellä on esteitä. Meidän on myös yrittävä saada aikaan neuvotteluja. Meillä on ympäristöhyödykesopimus, joka on tällä hetkellä jumissa. Me tarvitsemme tällaisia neuvotteluja. Meidän on otettava myös palvelut mukaan tähän sopimukseen. Kuinka vaikeaa tämä voi olla? meidän on myös osallistettava ja puhumme VTOsta. Tiedämme, että Uruguain kierros toi tuloksia. Yksi syy tälle oli se, että yritykset painostivat VTOta ja Uruguain kierrosta, että tuloksia tulisi. Tällaista painostusta en tällä hetkellä tässä kierroksessa näy. VTOssa. Meidän on oltava paikalla, meidän on osallistuttava ja meidän on poistettava esteet vihreältä kaupalta ja tehtävä kaupasta sellaista, että se on järkevää kestävyyden kannalta. Katsokaapa 2030 agendaa. On aivan selvää, että kauppa ei ole ainoa väline, mutta se on yksi niistä välineistä, ilman mitä me emme pysty tekemään maailmasta parempaa paikkaa vuoteen 2030 mennessä. Sabine, yksi minuutti. Yes, because I'm I'm sure you're going to come back. Tiedän, että sinä tulet myöskin palaamaan tähän valiokuntaan usein, mutta muut puhujat eivät palaa tänne parlamenttiin niin usein. I can... Näin on. Eipä tässä mitään. ole, ihan samoilla linjoilla aiemmin puhuneiden äh, panelistien kanssa myös mitä tulee vastauksiin. Peter Eckhout sanoi, että meidän äh, etunamme on se, että me olemme rationaalinen toimija emmekä lähde populistiseen peliin. Tämä on samaan aikaan meidän vahvuutemme ja heikkoutemme. Se on heikkoutemme julkisessa keskustelussa, koska me toimimme vain yhdellä tavalla, nimittäin faktat edellä, tosiasiat edellä, mutta ideologisessa ympäristössä viestin saaminen kaiken tämän hälyn läpi on todella vaikeaa ja te varmasti parlamentin jäsenenä tämän tiedätte erinomaisesti. Ja tämä ehkä selittää myös osittain tämän julkisen keskustelun vääristymän. Ne, niiden määrä on lisääntynyt, jotka suhtautuvat kauppaan myönteisesti, mutta he eivät lähde kaduille. Vastustajat ovat huomattavasti vahvemmin liikekannalla. Ja näin, jos me puhumme vain politiikkamme hyötyistä siinä vaiheessa, kun vaarana on ovat menetykset. Tämä ei, ei minullakaan ole vastausta. Tämä on kyllä kovaa työtä ja mitään, mitään oikotietä ei ole. Katson, että edelleen meidän on ö, oltava ö, hyvin ö, hyökkääviä jopa todetessamme, mitä kaikkea etua kauppapolitiikka tuo, mutta kauppapolitiikkaa pidetään samalla vastuussa – vastuullisena digitalisaation ja teknologistumisen äm, hä, mukanaan tuomien ää, äh, äh, häiriöiden ää, äh, suhteen. Ja kun me puhumme politiikan johdonmukaisuudesta ja siitä, miten saamme esimerkiksi ympäristölle haitalliset tuet poistettua, niin ei tarvitse katsoa sen pidemmälle kuin Euroopan parlamenttiin, joka vastikään äänesti kalastustukiaisten lisäämisen puolesta, kun me Genevessä olimme samalla neuvottelemassa näiden tukiaisten vähentämisestä. Eli meidän täytyy puhaltaa yhteen hiilen. Kiitos. Näin siirrymme sitten loistavasti seuraavaan paneeliin. Kiitos, tämä oli erittäin inspiroivaa. Se, että on niin monia parlamentin esittämässä niin syvällisiä kysymyksiä, osoittaa, että on paljon tehtävää ja keskusteltavaa tämän vuoden ja vuosien, tulevien vuosien aikana. Okay, so... Uh... No niinpä, nyt sitten kun ajattelemme, että aika kuluu, siirrymme seuraavaan paneeliin. Kiitos kaikille teille, jotka olette olleet kärsivällisiä ja jääneet kuulemaan keskustelua, joka koskee kestävyysulottuvuuksia kauppapolitiikassa. Edellinen keskustelukierros osoitti, että ne herättävät kovasti kiinnostusta. Ja nyt otsikkona on Euroopan kauppapolitiikka ja kestävän kehityksen tavoitteet. Jos poistut salista, tehkää se äänettömästi. Kiitos. Hyvä ja huono uutinen on se, että meillä on vain kolme puhujaa. Huono asia on se, että meillä on hyvä puhuja, joka ei päässyt tulemaan nimittäin Eh, Rova Schmig, eh, SVP, mutta ehkä meillä jäisi jonka enemmän aikaa keskustella syvällisemmin, kun paneeli vähemmän aikaa, ja meidän täytyy poistua salista kello 18. Lähdemme liikkeelle tästä seuraavana Isabel Durand, joka on UNCTADin varapääsihteeri Yhdysvaltain kaupan ja kehityksen konferenssissa. Sitten Meillä on hyvin arvokas puhuja maailman kauppajärjestöstä Karl Brauner, joka on varapääjohtaja. Hän kenties pystyy vastaamaan johonkin kysymyksiin, jotka ovat jo nousseet esille aiemmassa vaiheessa. Ja sitten meillä on Mike Maes, joka on kappolitiikka viranoma- virkailija Belgian kansallisjärjestöyhdistelmästä 11.11.11. Pohjimmiltaan tässä on kysymys kauppapolitiikasta, ja siitä, miten se osaltaan voi edistää kestävän kehityksen tavoitteiden agendaa. Isabel, sinulla on puheenvuoro muutaman minuutin alustava puheenvuoro varten ja sitten jatkamme. Seuraava. Merci, je vais parler en Hyvä, niin kiitoksia. Minä puhun ranskan kieltä. Tuleeko kauppa palvelemaan kestävän kehityksen tavoitteisiin pääsemisessä? No, tämä riippuu siitä, että minkälainen tämä kauppa on ja miten se järjestetään. Minä ehkä nostaisin esiin tiettyjä kysymyksiä, jotka liittyvät siihen työhön, jota me UNCTADissa tällä hetkellä teemme, eh, jotta eh, kauppa saadaan eh, tähän kehityksen rinnalle. Me olemme paitsi kauppa myös kehityskonferenssi ja kaupan tulisi tukea erityisesti vähiten kehittyneiden maiden kehitystä. On kaksi asiaa, joita siinä vaiheessa, kun kestävän kehityksen tavoitteet hyväksyttiin viisi vuotta sitten, ei otettu huomioon. Nimittäin tämä valtaisa digikehitys, digitaalisen maailman kehitys ja sitten äh, ilmastonmuutoksen tiedostaminen. Viisi vuotta sitten ei oltu vielä näin pitkällä. Eli ilmastokysymys äh, on 17 tavoitteesta vain yhdessä mukana ja digitalisaatio ei oikeastaan ollenkaan muuta kuin ikään kuin alaviitteena, kun puhutaan innovaatioista ja teknologiasta. Eli kauppasopimuksissa on olemassa välineitä, näin kuultiin äskeisessäkin paneelissa. Kauppa ei voi olla vastuussa kaikesta, ja ajatellaan Pariisin ilmastosopimusta, yhteiskunnallisia kysymyksiä. Ei kaikesta voi huolehtia kaupan keinoin, mutta kyllä todella nämä eri lausekkeet kauppasopimuksissa ovat hyviä, mutta niihin liittyy myös ongelmia. Niiden täytyy olla tehokkaita, jotta ne kehitystä palvelisivat, mutta ne on samalla kalibroitava hyvin. Ei voi puhua vain yleisesti ihmisoikeuksista tai ympäristökysymyksistä. Täytyy olla hyvin tarkkoja sanamuotoja ja myös tavoitteita, jotka ovat mitattavissa faktan pohjalta. Muuten tuloksia ei kyllä sitten loppujen lopuksi saada. Lisäksi täytyy ymmärtää, että kehittyvissä maissa erityisesti kaikkein pienimmät tuottajat tai arvoketjun pienimmät toimijat joutuvat tietenkin kunnioittamaan tiettyjä määräyksiä, mutta tämä voi vaikeuttaa niiden toimintaa. Eli esimerkiksi ympäristölauseke, sosiaalinen lauseke tai ihmisoikeuslauseke kauppasopimuksessa saattaa johtaa siihen, että että tietyt kaikkein pienimmät toimijat joutuvat tämän ketjun ulkopuolelle, koska ne eivät pysty vastaamaan tähän tavoitteeseen, joten täytyy kalibroida nämä kysymykset hyvin. Samoin on oltava johdonmukainen muiden tavoitteiden kanssa ja tämä on tietenkin parlamentin ja komission tehtävä huolehtia tästä johdonmukaisuudesta. Samoin nämä kehitys lausekkeet. Täytyy olla hyvin tarkka, kun mitä tulee alkuperämääräyksiin. Ähm, merkintöihin. Nämä, ovat, näiden, nämä täytyy määritellä niin, että ne ovat äh, hyväksi molemmille osapuolille, ei pelkästään ostajalle, vaan myös myyjälle kauppasopimuksissa va- tulee vahvistaa äh, kehittyvien maiden tuotantokapasiteettia. Ei kyse ole yksinomaan sosiaalisista kysymyksistä ja epätasa-arvosta, mutta täytyy huolehtia myös siitä, että näiden maiden tuotantokapasiteetti vienti paranee niin, että ne voivat luoda lisäarvoa eh, kansallisessa, kansallisella tasolla taloudessaan, mutta myös paikallisella tasolla. Ja eh, ehkäpä näin äh, esimerkiksi kauppavaliokunta täällä parlamentissa voisi tehdä kehitysvaliokunnan kanssa tiiviimpää yhteistyötä. Uskallan nyt sanoa näin, kun itsekin olen entinen parlamentin jäsen kotonun sopimuksessa muun muassa. Tähän pyritään niin, että, ähm, että tuetaan niitä kaikkein pienimpiä toimijoita. No sitten tämä digitaalinen äh, maailma äärimmäisen tärkeä ja kuuluisa tietosuoja-asetus on ikään kuin alueellinen, mutta se antaa osvittaa myös muulle maailmalle. Saadaanko maailmanlaajuinen tietosuoja-asetus aikaan, en tiedä, enkä tiedä missä aikataulussa, mutta voin kuitenkin todetaan ja ymmärrän, että VTOssa ajatellaan samoin, että näistä asioista puhutaan ja nämä voisivat olla nämä eurooppalaiset määräykset, säännöt inspiraationa myös muille alueellisille tai kansallisille uusille säännöille ja näin tämä monenvälisyys voi antaa ikään kuin sävyä myös uusille muille sopimuksille. Digitalisaatio ei ole Äh, vain asia, joka koskee näitä internetjättejä esimerkiksi, vaan se vaikuttaa koko, koko äh, maailmaan. 90 prosenttia esimerkiksi äh, ähm, tästä digitalisaatiosta menee Yhdysvaltain pussin 10 prosenttia, sitten muulle maailmalle 10 prosenttia digitaalisen talouden arvosta kuluu muualle kuin Yhdysvalloille ja Kiinalle ainoastaan. Tämä on aika merkittävää ja täytyy nähdä, että näin meidän täytyy solmia uusia liittoumia. En tiedä, mihin tämä VTO-keskustelu tulee johtamaan, eikä tämä ole helppoa, helppoa keskustelua, koska kehittyvät maat mitä tulee esimerkiksi digitalouteen ja siitä neuvottelemiseen sellaisen sopimuksen aikaansaamiseen, joka olisi hyödyksi myös näille vähemmän kehittyneille maille ja näin ollen täytyy olla valmis neuvottelemaan äärimmäisen monimutkaisista asioista. Esimerkiksi kehitysmaissa ei edes ole sellaista tietotaitoa, että ne voisivat vaikkapa tästä tietojenvaihtomoratoriosta käydä edessä vakavasti otettavia neuvotteluja. Ei niillä ole 3 g ei välttämättä edes sähköä aina niin, että netti toimisi ylipäätään, eikä niillä ole koko tästä digitaalisen eh, kokonaisuuden eh, Äh, kokonaisuudesta äh, mm, myöskään kokonaiskuvaa ja käsitystä. Eli äh, kehitysmaita ja kehittyviä maita tulisi auttaa digialan kehittämisessä, paitsi niin, että nekin voi, niin, niidenkin kansalaiset voivat tilata Amazonista vaatteita, ei vaan niin, että ne voisivat todella kehittyä ja kehittää tätäkin alaa. Tämä on valtava, valtava haaste ja kyllä kauppa, kauppakin voisi vaikuttaa siihen myönteisellä tavalla eh, rohkaisten, mutta voi myös käydä päinvastoin. Eh, minkälaista kauppaa käydään sitten, kun ilmastonmuutos on jatkunut ja eh, puolentoista parin vuoden kuluttua ilmasto on lämmennyt jo sen kaksi astetta. Ajatellaan vaikkapa eksoottisia hedelmiä, joita tullaan mahdollisesti kasvattamaan aivan muilla alueilla kuin niillä, jotka tänä päivänä ovat Ähm, riippuvaisia näiden eksoottisten hedelmien äh, tuotannosta, äh, taikka entäpä äh, vaikkapa Barbaros, joka tällä hetkellä on valta ihana ranta kohde ihmisten mielessä, mutta joka tulee joutumaan valtaviin valtaviin vaikeuksiin ilmastonmuutoksen vuoksi. Ilmastonmuutos tulee muuttamaan myös kauppaa ei ole niin, että vain kauppa vaikuttaa ilmastonmuutokseen, vaan ilmastonmuutos tulee myös vaikuttamaan kauppaan. Eli kyllä tässä sopeutumista tarvitaan puolin ja toisin. On sopeuduttava siihen, mitä ilmastonmuutos aiheuttaa kaupalle ja meidän täytyy samalla sitten toimia kauppasopimusten pohjalta jättäen äh, sitten leima äh, tähän kokonaisuuteen sitä kautta. Aiemmassa mm, paneelissa puhuttiin monenvälisyydestä ja siitä, että asiat ovat polarisoitumassa hyvien ja pahojen välillä klassisen näkemyksen äh, ja, ja, ja uudenlaisen lähestymistavan välillä. Täytyy tosiaan luoda tällaisia uusia liittoutumia. Edelleen jakolinjoja on kehittyneiden ja kehittyvien maiden välillä, mutta tosiaan digitalisaatio ja ilmastonmuutos ovat varmasti sellaisia kysymyksiä, joissa voimme antaa monenvälisyydelle uutta henkeä. Ja jos teillä on kysymyksiä, mielelläni vastaan ja voitte mielellään ottaa UNCTADin yhteyttä että ähm, me tunnemme nämä asiat oikein hyvin ja voimme antaa teille lisätietoja oikein millään. Kiitos paljon. Uh, uh, Kiitos paljon. Äh, tämä oli erittäin äh, optimistissävyinen puheenvuoro vuoro. Sitten äh, Karl Brauner, mitä VTO voi tehdä kestävän kehityksen äh, tavoitteiden toteutumiseksi ja mitä se tekee ja mitä se voisi tehdä vieläkin paremmin? Kiitos oikein paljon. Ensinnäkin haluaisin kiittää äh, kutsusta. On aina ilo tulla tänne. Kaikki nämä 17 kestävän kehityksen tavoitetta, jotka YK on laatinut, niitä kauppa voi tukea. Minä haluaisin keskittyä kestävän kehityksen tavoitteeseen 14.6, joka liittyy kalastustukiin. VTOn tehtävänä on kalastustukineuvottelut ja 11. ministerikonferenssissa Buenos Airesissa ministerit ovat jälleen sitoutuneet 2020 määräaikaan ja tarkoituksena on siihen mennessä kieltää tietyt kalastustuet, jotka johtavat yli ylikapasiteettiin ja ylikalastukseen ja että poistetaan tuet, jotka johtavat laittomaan, ilmoittamattomaan ja sääntelemättömään kalastukseen. Näissä neuvotteluissa EUlla on erittäin myönteinen rooli. Ja minä olen erittäin iloinen, että olen se varapääjohtaja VTOssa, joka tulee EUsta, koska EU on yksi niistä harvoista yksiköistä, 164 jäsenestä, joka vielä halukos investoimaan globaaliin yhteiseen hyvään. Ja meret ja kalavarat ovat yksi tällainen globaali yhteinen hyvä. VTOn tehtävänä on käydä näitä neuvotteluja, koska me olemme järjestö, joka on asiantuntija tukiasioissa. Kestävän kehityksen tavoite 14.6 ei ole oikeastaan kunnianhimoinen. Me puhumme ylikapasiteetista ja ylikalastuksesta, me puhumme tuista laittomalle, ilmoittamattomalle ja sääntelemättömälle kalastukselle. Mutta nyt käytän tämän mahdollisuuden, ja tämä liittyy siihen, mitä Sabine Vajan sanoi, puhuakseni teille eräästä toisesta sitoumuksesta tavoitteeseen 14.6, nimittäin eh, siitä, että ei otettaisi käyttöön uusia tukia. EUlla oli ohjelma, joka päättyi vuonna 2007, jonka tuki vanhojen kalastusalusten korvaamista uusilla. Tiedän, että edeltävä parlamentti on keskustellut siitä, että tätä ohjelmaa pitäisi uusia. Minulla ei ole mitään yksityiskohtaista tietoa tästä ohjelmasta, enkä aio arvioida sitä tässä millään tapaa. Haluan tänään vain kiinnittää huomionne siihen tosiseikkaan, että EUta pidetään... Öö, järkevänä toimijana, esimerkkinä, jota pitäisi seurata EUta, kadehtivat kaikki ne, jotka haluaisivat toimia moraalisesti oikein. Eli mitä ikinä teettekin, niin teidän on tiedotettava siitä sellaisella tavalla, ettei se välitä väärää viestiä neuvotteluihin Geneveen. Tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys, koska eh, edustajat, jotka neuvottelevat kalastustuista VTOssa, joskus eh, näkemyksensä eh, siitä, mitä tapahtuu, perustavat yksinkertaistettuihin analyyseihin. Ja lopulta vaikutelmalla on enemmän merkitystä kuin tosiasioilla. Vaikutelma perustuu ennakkokäsitykseen ja tietoon ja niiden monimutkaiseen yhdistelmään, ja se tekee haasteen siitä, miten aiotte asiasta tiedottaa. Valitettavasti elämme sellaisia aikoja, jolloin ajan henki ei ole yhteistyö ja äh, tämä näkyi siinä, että jäsenillä kesti vähin, melkeinpä viisi kuukautta sopia uudesta äh, kalastustukineuvottelijoiden äh, puheenjohtajasta sen jälkeen, kun Meksikon suurlähettiläs palasi pääkaupunkiin ja luopui puheenjohtajuudesta vaalien jälkeen kotimaassaan. Siksipä EUn täytyy käyttää painoarvoaan, jotta neuvottelut päättyisivät hyvin. Ja nyt vielä muutama yleisempi kommentti. EU osoittaa vahvaa johtajuutta ilmastokysymyksessä. Ja tämä rohkaisee minua kovasti ja haluaisin huomauttaa, että VTOn sitoumukset, EUn VTOn sitoumukset antavat riittävästi liikkumavaraa, jotta meillä voisi olla kunnianhimoiset kestävän kehityksen tavoitteet. Meillä oli aika, jolloin oli tyypillistä kansalaisyhteiskunnan keskusteluissa kritisoida VTOta siitä, ettei se antanut lupaa tietyille sisäpoliittisille toimille. Nämä toimet usein olivat tulosta pitkistä kansallisista keskusteluista ja kuvastivat kehitystä tietyssä yhteiskunnassa. Tänä päivänä on mielestäni ihan riittävän hyvin osoitettu ja meillä on oikeuskäytäntöä VTOn riitojenratkaisuelimestä, että jäsenillä on oikeus kehittää sisäpolitiikan välineitä, jotta ne voivat saavuttaa tavoitteitaan, jotka liittyvät esimerkiksi ympäristön suojeluun, julkiseen moraaliin, eläinterveyteen, kuluttajiin tai johonkin muuhun järkevään tavoitteeseen. Marrakeshin sopimuksen Esipuheessa on jo viittaus kestävän kehityksen tavoitteeseen, samoin kuin ympäristön suojeluun. Tämä esipuhe on pohjana GATTin artikla 20 tulkinnalle, joka mahdollistaa poikkeukset. Ja VTOn oikeuskäytäntö mahdollistaa sisäpoliittisten tavoitteiden toteuttamisen, vaikka niillä olisi kauppaa rajoittavat seuraukset. Tavoitteen täytyy olla järkevä ja sen täytäntöönpano ei saa rajoittaa kauppaa enempää kuin tarpeen. Ei saa olla mitään mielivaltaista eroa, jota tehdään kotimaisten ja ulkomaisten tuotteiden välillä, eikä minkäänlaista syrjintää. Tämä sisäpoliittinen toimi ei saa olla piilotettu protektionistinen toimi. Ja ympäristönäkökohdat huomioidaan myös VTOn rakenteessa. Mm VTOn perusteäidit ja isät eh, pitivät tärkeänä sitä, että perustettaisiin kauppaa ja ympäristöä käsittelevä eh, komitea. Siellä jäsenet eh, keskustelevat ajankohtaisista aiheista. Tällä hetkellä siellä keskustellaan esimerkiksi kiertotaloudesta ja mm, muovin aiheuttamista ongelmista tämän komitean ranskalaisen puheenjohtajan alaisuudessa jäsenet aikovat keskustella näistä kahdesta asiasta ministerikokeuksessa Nursultanissa. Yksi kuuma kysymys, josta meillä on esitetty hyvin paljon kysymyksiä on hiilirajavero. Tämä on jälleen aihe, jossa EU on eturintamassa. Se ei ole mikään helppo toimi. Meillä on ongelmana se, miten hiilidioksidi lasketaan, miten tiedot kerätään, miten hiilijalanjälki lasketaan tai arvioidaan ulkomainen saastuttaja voi puolustautua viittaamalla kotimaisiin hyvitysohjelmiin. Meillä on pitkiä arvoketjuja, jotka menevät useiden maiden läpi, joissa on erilaisia järjestelmiä. Me VTOssa voimme puhua näistä vaatimuksista, mutta älkää odottako meiltä, että me arvioisimme, mikä järjestelmä on laillinen, mikä ei. Kiitoksia mielenkiinnosta. Paljon puhuttavaa. Niin, ja nyt kolmas puhuja, mikä on kansalaisyhteiskunnan arvio siitä, miten kauppapolitiikka konkreettisesti edistää kestävän kehityksen tavoitteita vai ei? Yeah, thank you. Kiitos. Kiitos, että minut kutsuttiin tänne. Kun kuuntelin edellistä paneelia, mietin koko ajan, että me olemme tästä kehityksen alueen kysymysten koalitiosta. Nämä kehittyneen maailman kysymys, jossa nyt puhutaan nyt tervetuloa kehittyvä, kehittyvään maailmaan, koska kestävän tavoitteessa on perustavanlaisista kysymyksistä kysymys, kuten köyhyys, nälkä, pääsy koulutukseen, mahdollisuudet saada terveydenhuoltoa ja niin edelleen. Ja siitä, mitä kauppa tekee näiden hyvin perustavanlaatuisten, mutta olennaisten asioiden eteen, se on kysymys. Usein kuulemme, että kun katsotaan sitä, miten mikä on siis kaupan ja kestävän kehityksen välinen suhde tai miten se kuvataan, on kaksi tapaa tehdä se. Toinen tapa on, että kauppa edistää talouden kasvua, joten myös edistää tuloja ja rahoitusta kaikelle. Se rahoittaa kaikki kestävän tavoitteet ja kaiken muunkin, koska kauppa saa aikaan kasvua maailmassa. That means... Se merkitsee myös sitä, että kauppa on sitten ihan hyvä asia. Me toimimme hyvin, kaikki on hyvin, me luomme markkinoita, tuemme siis kestävän kehityksen tavoitteita itse asiassa. Me, meidän muuta tarvitsisi tehdäkään, mutta mikä sitten kuitenkin unohtuu, on se, että markkinoiden avantumisen ja, kas, avantumisen ja kasvuvälinen yhteys ja tulojen syntyminen ei ole niin selvää, on markkinoiden kasvua ilman, että talous kasvaa. Ja ne, jotka hyötyvät tästä, ovat niitä, jotka jo ovat hyvin rikkaita. Ei siitä kovinkaan paljon tipu eteenpäin, mutta tämä on hyvin erilainen laajaa keskustelua. Tässä on, tässä on se ajattelutapa, joka on pitkälti on tässä takana, mutta mitä me nyt näemme, että herra valkoisessa talossa käynnistää kauppasotia ja sillä on välittömästi vaikutus talouden kasvuun. Mutta jos katsomme nykyisiä vapaakauppasopimuksia, joita EUlla on, niin ja olemme keskustelleet paljon SETasta, Setan vaikutusarviossa todettiin, että kasvu olisi 0,05 tai 0,08 prosenttia, eli hiukan vain EUn kasvun osuuksista, mutta kuitenkin. Nyt sitten näkee, ja tämä oli myös ennustettavissa, että kauppa kasvaa huomattavasti, mutta hyvin vähän talouden kasvua, joten mitä tämä kaupan kasvu sitten saa aikaan? Me viemme maitoa kanalaisille, tuomme kanan maitoa, jota he tuottavat, me viemme lihaa, he tuovat, me tuomme hieltä lihaa, joten on paljon kauppaa, jota tapahtuu, mutta kasvu, miten tämä kauppa edistää kasvua? Ja on samanlaisia prosesseja myöskin muissa osissa maailmaa. Tämä on ensimmäinen tapa, jolla suhde kaupan, jolla voidaan nähdä kaupan ja kestävän tavoitteen välinen suhde. Toinen on sitten se, että on olemassa tiettyjä kaupan tavoitteita kestävän tavoitteiden joukossa, on 8, 9, 7, 8 tai 11 liittyy kauppaan. Sitten on sellaisia, joista voidaan kysyä, onko kauppaa vai apua, eli sitten pitää tukemaan myöskin investointeja, onko se kauppaa. Voidaan keskustella siitä, kuinka moni todella niistä on sellaisia, että se koskettaa kauppaa, mutta jos katsoo näitä konkreettisia tavoitteita, eivät ne kovinkaan paljon aikaa saa aikaan hyviä tuloksia. Yksi tärkeä tavoite 17.10 on avoin tasavertainen maailmanjärjestelmä ja se, että viedään Dohan kierros menestyksekkäästi päätökseen. Syyskuussa 2015 hyväksyttiin 2030 agenda ja Nairobissa rikkaat maat pyrkivät heittämään Dohan kierroksen yli laidan sen kun olivat juhlisesti sitoutuneet siihen, että Dohan kehityskierroksessa tulisi menestys. EU oli mukana tässä yrityksessä, sitä ei tapahtunut. Doha ei heitetty yli laidan, mutta sitä ei myöskään vahvistettu. Se ei ole kuollut eikä hengissä. Se on koomassa. Ja tämä on ollut yksi konkreettinen tavoite, yksi suuri tavoite, joka oli kestävän kehityksen tavoitteissa. Sitten on myöskin äh, LDCn viennin lisääminen. I don't know who, sitä ei tapahdu. For making this work, but that... Siis kiinni lisääminen vähiten kehittyneissä tavoitteissa maissa. Ja sitten puhutaan myöskin siitä lääkeiden saatavuudesta ja TRIPS-päätös, joka Dohassa tehtiin aikaa sitten. Siihen viitataan edelleenkin. Sitä ei kovinkaan paljon sovelleta, mutta päätös on olemassa. Ja lääketeollisuus on nyt sitten keksinyt tietosuojelun ja tietojen yksinomaisuuden, joka jatkuu 7, 9 tai 14 vuotta, mikä rajoittaa lääkkeiden saatavuutta Ja kestävyytavoitteiden puitteissa, en tiedä onko siellä nyt yrityksiä tätä tilannetta parantaa. Sitten on olemassa myöskin tämä tullivapaa kiintiö, mikä oli yksi konkreettinen tavoite, että kauppapolitiikan tulisi huolehtia tästä. EU on tehnyt näin 2001 välittömästi tämän konferenssin jälkeen, jossa vähiten kehittyneitä maita käsiteltiin, jossa tämä sitoumus luotiin, mutta muut maat eivät ole vielä päässeet näin pitkälle. Amerikkalaiset ovat, eivät ole vielä päässeet tähän. Tämä oli tilanne jo vielä paljon ennen kuin Trump tuli Washingtoniin. Sitten eh, eräs kysymys, joka on, liittyy myöskin eh, kesänkirjoitusavoitteisiin, on se, että eh, oli kalastuskysymys, joka on hyvin vaikea Kuten olette kuulleet, eikä ole varmaa, tuleeko siitä menestystä, saadaanko sen kautta aikaan, siinä aikaan tuloksia Nursultanissa. Tämä osoittaa, että on vaikea saada konkreettista, konkreettisia kestävän kehityksen tavoitteita kauppapolitiikkaan. kysymys kuuluu, miten kauppapolitiikka edistäisi näitä, mutta ehkäpä kysymyksen pitäisi kuulla, miten kauppapolitiikka voisi olla kestävämpää, Miten monet näistä tavoitteista voitaisiin saada mukaan päätöksiin, joita tehdään kauppapolitiikasta? Ja se on se, mitä itse asiassa pitäisi tehdä. Agenda 2030 on selvä. 17 tavoitetta ja 169 tavoitetta ovat yksi kokonaisuus ja kaikkeen tulisi edistää yhdessä näitä tavoitteita etelän ja pohjoisin ja kaikkien eri politiikan alueiden. Joten kauppapolitiikan tulisi myös osaltaan pyrkiä edistämään tätä, mutta sen täytyy olla tietoinen tästä. Se merkitsee sitä, että komissio tekee näitä kestävän kehityksen vaikutusarvioita ja katsoo, ettei synny vahinkoa. Tapa, jolla se tehdään, on sellainen, että sitä voidaan keskustella, mutta ei pitäisi kuitenkaan vaan varmistaa sitä, että ole haittaa. Pitäisi varmistaa se, että kukaan ei jää jälkeen. Me haluaisimme siis nähdä, että Euroopan kauppapolitiikka, kun neuvotellaan kehittyvien maiden kanssa, olisi siis sitä, että katsotaan 169 tavoitetta ja mietittäisiin, miten kauppa, mitä kauppapolitiikka voisi merkitä kunkin tavoitteen osaltaan paljon sellaisia tavoitteita, joissa kauppapolitiikalla ei voi tehdä kovinkaan paljon, mutta on monia tavoitteita, joissa voidaan kysyä, kuten esimerkiksi köyhyys, eriarvoisuus, palvelujen saatavuus – mitä kauppapolitiikka siinä voi tehdä tai mitä kauppapolitiikan ei tulisi tehdä, koska sen ei tulisi viedä pohjaa pois julkisilta palveluilta, jotka on rakennettu. Esimerkiksi EU neuvottelee Indonesian kanssa. Mihin nämä neuvottelut, mitä ne voivat merkitä pienille kalastajille? Mielenkiintoinen kysymys. Mitä, mitä, mitä tällainen sopimus voi saada aikaan? Tiedän, että äh, siellä käsitään äh, katkarapujen äh, viljelystä, mutta on kysytään, mutta tämä johtaa perinteisten kalastusalueiden tuhoutumiseen, koska se saastuttaa alueita, luodaan matkailukohteita ja kalastajaväestöä lykätään pois. Vesille tulee ulkomaisia kalastuslaivastoja, jotka kilpailevat heidän kanssaan tämän sopimuksen perusteella. Joten mitä kauppasopimukset voivat merkitä kalastajille? ei pelkästään, pelkästään tällaiset tukevat toimenpidet, joilla heitä, heille kerrotaan, miten he voivat rakentaa pieniä välineitä, joita voidaan myydä sitten matkailijoille rannoilla, sitten kun resursseja on tuhottu. Ehkä joskus olisi syytä pohtia sitä, miten voidaan kiertää metsä sen sijaan, että vain kuljettaisiin metsän läpi ja säästää joitakin asioita, niin huolehtia sitä, että ne säilyvät ja pyrkiä löytämään tapoja tehdä jotakin hyvää kaikkien erityisstrategioiden puitteissa. Meidän tulisi myöskin ajatella kauppapolitiikassa pitemmälle. Kuten täällä todettiin, ilmastonmuutos ei ollut kovinkaan paljon huomiokohteena muutama vuosi sitten niin kuin nyt. Se on nyt keskeinen haaste, mutta ylipäätään ympäristön pilaantuminen, se suuri jalanjälvi, jonka me jätämme 1,7 kertaa se, mitä me minä tein tässä virheen, mitä me... Me siis kulutamme 1,7 kertaa enemmän kuin itse tuotamme, joten luotamme paljolti muuhun maailmaan. Jos kaikki toimivat samalla tavalla kuin me, tarvitaan enemmän kuin yksi planeetta. Meidän täytyy ajatella pitemmälle kuin vain kestävän kehityksen tavoitteita. Meidän pitää ajatella, miten me voimme organisoida siirtymän vähempiin päästöihin, siirtymän kiertotalouteen ja niin edelleen. Ja voimme havaita, että jos haluamme tehdä sen, meidän pitää uudelleen tarkastella niitä 40 sopimusta, joita EUlla on näiden 70 maan kanssa. Esimerkiksi kiertävää taloutta. Niin, kiertotaloudessa on yrityksiä, jotka ovat mukana kierrätyksessä keräävät ensin mineraalit, tuottavat jotakin viiden vuoden kuluttua, se on jätettä, jätettä täytyy viedä, joten jätettä täytyy pitää täällä, jotta voimme hyödyntää sen uudestaan. Mutta vientikiellot, EU on siis neuvotellut vientirajoituksia ja veroja vastaan, joten meidän pitää nyt muuttaa näitä sopimuksia niin, että me voimme varmistaa sen, että täällä jäte jää Eurooppaan. Jos me siis ajattelemme pitemmälle kuin vain tähän hetkeen, tätä hetkeä ja sitä, mitä tarvitaan, meidän täytyy saada aikaan toisenlaista kauppapolitiikkaa. No niin, valtaisa agenda. Anteeksi, että jouduin pyytämään, että lyhennät puheenvuoroa. Nyt avaan puhe, kentän äh, parlamentin jäsen aluksi Christoph Hansen. Hän on ensimmäinen. Thank you very much and uh, thank you as well. Kiitos paljon ja kiitän kolmea alusta johtajaa näistä alustuksista. Muutama huomio ja kysymys teille. Kiitokset äh, Carl Browner tästä esityksestänne äh, äh, ja kiitos siitä, että nostitte esiin huolia kalastuksen suhteen. Mehän tapasimme joulukuussa Genevessä. Minä olen luksemburgilainen, eli emme ole kalastusvalta. Mutta kyllä minua huolestuttaa erottaa se, mikä on neuvoston kanta ja parlamentin kanta, niin kutsutun EMFFn suhteen puhutaan kuudesta miljardista. Jotkut sanovat, että no eihän tässä ole kovin paljon rahaa kyseessä, mutta kyllä näillä rahoilla voidaan aikaan saada vahinkoa, jos ne käytetään väärin, eli tämä on pelottava. Tarkastelin tätä tapausta asettaa. Ja minun mielestäni tämä on 14.6 kestävän kehityksen tavoite tavoitteen vastainen rikkoo sitä, eli ympäristölle vahingolliset tuet. Ja Genevessä tapasimme muun muassa Yhdysvaltain suurlähettilään ja muita sidosryhmiä, jotka totesivat tai nostivat tämän asian esiin. Eli jos puhutaan seura- tulevista neuvotteluista ja kiistoista, niin täytyy olla aika varovainen. Mutta Ei puhuta yksinomaan kalastuksesta. Yksi Euroopan parlamentin suosikki tavoitteista on numero 13, eli ilmastotoimet. Osallistuin Madridin ilmastokokoukseen. Parlamentin valtuuskunta tuolloin tapasi monia kolmansien maiden valtuuskuntia. Kysyin esimerkiksi Japanin valtuuskunnan edus- johtajilta kysymyksen, kun olin Inta valiokunnan varjoesittelijä EU-Japani kauppasopimuksen suhteen, niin kysyin, että ovatko he ympäristön ja ilmastonsuojelun suhteen yhtä kunnianhimoisia ja Pariisin ilmastosopimuksen, kun neuvottelivat tuota trans tuota Tyynemeren alueen vapakauppa-aluetta. He ehkä hiukan yllättyivät, kun nostin tämän esiin, eli eh, säilyttävätkö he yhtäläiset toimintaedellytykset eh, suhteessa Eurooppaan ja sitten muihin kolmansiin maihin. Minä vähän luulen, että heillä on siellä toisenlainen ajattelutapa, eivätkä kauppaedustajat välttämättä puhu suoraan sitten taas eh, niiden diplomaattien kanssa, jotka tekevät työtä ilmastoalalla. Mitä mieltä te olette? Oletteko yhtä mieltä kanssani? Ja sitten kolmas kysymys tänä aamuna annoimme vihreää valoa Vietnam-kumppanuudellemme ja ähm, tässä meillä on kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanon suhteen erityispyyntö. Pyydämme tällaista yhteiskomiteaa, joka tarkastelisi äh, vapaakauppasopimuksen täytäntöönpanoa, erityisesti äh, kestävän kehityksen äh, lukua Voisiko tämä olla esimerkki muille kauppasopimuksille ja muille talouskumppanuksille, joita kehitämme? Seuraavaksi Katlin van Bremt. Toivottavasti äänsin nimen oikein. Thank you very much. Varsin hyvin, kiitoksia oikein paljon. Niin paljon keskusteltavaa ja olette innoittaneet minua niin kovasti, mutta minulla on se vaikutelma, että juontajamme on niin tiukka kuin tavallinenkin juontajamme, eli valiokunnan puheenjohtaja, joten yritän pysyä asiassa. Ensinnäkin yleinen huomautus kollegoillekin. Minä olen uusi tässä valiokunnassa ja yhdessä ensimmäisistä kokouksista siellä edeltävä Äh, kauppakomissaari Malmström äh, sanoi, että kauppa ei pysty ratkaisemaan kaikkia asioita äh, maailmassa. Ja sen jälkeen kaikki komission edustajat ovat tätä virkettä toistelleet. Ja vaikka en olekaan samaa eri mieltä, niin siitä on tullut todellinen keskustelun pysäyttäjä. Sanotaan, että näin vain on ja sitten mennään eteenpäin. Minä olen vakuuttunut, että näin ei ole ja Rova Durand sanoi tämän oikein hienosti, kun hän puhui ilmastopolitiikasta. Ei ole kyse pelkästään siitä, miten saamme ilmastopolitiikan mukaan kauppaan, vaan kauppa tulee muuttumaan perustavanlaatuisesti ilmastonmuutoksen ja ilmastopolitiikan takia. Meidän on oltava tietoisia tästä. Heti kun puhumme siitä, että tarvitsemmeko jonkinlaisen ilmastopakolaisia koskevan lain, niin silloin me näemme, että on yhteys ilmaston, kaupan, kehityksen, talouden välillä ja niin poispäin. Ja meidän velvollisuutemme tässä valiokunnassa on nähdä nämä yhteydet ja siksi on erittäin tärkeää, että huomioimme tämän, kun teemme yhteistyötä muiden valiokuntien kanssa, koska minulla on se vaikutelma, että kovasti teemme työtä siiloissa. Täälläkin meidän on nämä siilot murrettava. Sitten kysymykseni liittyy Afrikka-strategiaan, koska se on tulossa. Meidän on päätettävä, miten käsittelemme Afrikka-strategiaa ja kauppa on hyvin tärkeä osa sitä. Se ei ole tärkein osa kehitys yhteistyö on siinä voimakkaampi, mutta kauppa on erittäin tärkeä osa. Haluaisin kysyä panelisteilta, miten he näkevät tämän ja voisitteko antaa meille vähän neuvoja sen suhteen. Me olemme vasta alussa ja mietimme, miten käsitellä sitä. Yksi ää, kritiikki epopaista ja siitä, miten käsittelemme Afrikkaa, on se, että se ei mahdollista sitä, että Afrikasta tulisi oma sisämarkkinat, kuten Euroopan unioni, jossa on yksi arvoketju. Suklaa on hyvin hyvä esimerkki tästä. Hyvin paljon Länsi-Afrikasta viedään muualle maailmaan ja Eurooppaan suklaata, mutta su- Egypti ei suklaataan saa Afrikasta esimerkiksi. Tämä on vain yksi esimerkki, paljon muitakin on. Eli jos katsotaan kestävän kehityksen tavoitteita, tärkeää saada kaikki sama suunta, niin mitä meidän on muutettava, jos katsomme EU-Afrikka-kauppapolitiikkaa? Voisitteko antaa meille viisi hyvää vinkkiä? Ja sitten yksi yleinen kysymys. Meillä on vihreän äm, kehityksen sopimus edessämme. Minä voimakkaasti uskon, että tämä on oikea tie Euroopalle, mutta en usko, että se voi onnistua, jos emme integroi sitä myös kaupapolitiikkaamme eikä pelkästään tämän hiilirajaveron kautta. Se on erittäin tärkeää. Me aloitamme sen käsittelyn. Tarvitsemme jotain sellaista, olen sitä mieltä, mutta tämän on otettava laajemmin huomioon. Nämä luvut esimerkiksi, ne ovat tärkeitä. On suuri saavutus, että meillä on nämä DST-luvut, mutta ne ovat liian heikkoja. Niitä ei pystytä toteuttamaan, niissä ei ole riittävästi sanktioita. Olet Oletteko samaa mieltä vai sanotteko, että on muita tapoja käsitellä asioita esimerkiksi vapaakauppasopimuksissa? Niin, ja anteeksi, että puhuin niin pitkään. Kiitos. Anna Kavatsini on seuraava. Yeah, um, thank you very... Kiitos. Esitykset ovat mielenkiintoisia. Mukavaa, että täällä on aiempia tuttuja. Isabel, tervetuloa. Halusin hiukan pohtia sitä, mitä edustaja Van Bremt sanoi. Meillä on tämä vihreän kehityksen ohjelma, ja me olemme tehneet asiassa päätösaseman täällä Euroopan parlamentissa, ja haluamme vain kauppasopimuksia, joissa ovat sellaiset standardit, joita voidaan todella toteuttaa, ja myöskin ilmastopäätösmassa haluaisimme, että nämä tavoitteet ovat valtavirtaisia, joten parlamentilla on voimakas kanta siinä, että muutetaan kauppapolitiikan valitsemaa tilannetta – Minusta on puuttuvia yhteyksiä siinä, miten tämä todella voidaan tehdä, etenkin ajattelen, että ilmastovaltavirtaistamista haluaisin kuulla konkreettisia ehdotuksia siitä, koska me puhumme äh, tästä hiilirajaverosta ja siitä, onko muita uudistuksia ajateltavissa VTO-säännöissä, äh, jos ajatellaan PPM tai puhutaan siitä, mitä presidentti Macron on esittänyt äh, ilmasto kysymyksissä. Eli on erilaisia ehdotuksia liikkeellä, mitä konkreettisesti voidaan muuttaa, että voidaan saada tätä valtavirtaistamista ilmastokysymyksissä mukaan kaikkiin sopimuksiin. Yeah, we have the next... Ja nyt seuraavaksi Helmut Scholz. No, thank you. Kiitos. Kiitos äh, näistä todella mielenkiintoisista puheenvuoroista, mitä kestävän kehityksen tavoitteisiin tulee, niin todella äh, mielenkiintoista kuulla, mitä panelistit ajattelivat. Ja tässä kuultiin ihan konkreettinen esimerkki, mutta me olemme todenneet, ja näin Anna Kavatsin juuri sanoi, olemme todenneet, että kestävän kehityksen tavoitteet täytyy ottaa käyttöön horisontaalisena indikaattorina paitsi kauppapolitiikassa, kaikissa EU-politiikoissa. Ja kysymys onkin, että miten. Ja kysyisin Isabelilta. UNCTAD on hyväksynyt Geneven periaatteet vihreän kestävän kehityksen ohjelmaa varten, eli kehityksen tasapainottamisen periaatteet. Ja jos lainaan tästä periaatetta numero neljä todetaan, että maailmanlaajuisia sääntöjä tulee soveltaa niin, että että kaikki tahot voivat pyrkiä yhteisiin tavoitteisiin. Euroopan unioni, onko se valmis hyväksymään neuvotteluissa kauppasopimuksista kolmansien maiden kanssa tämän periaatteen ja olisiko valmiutta UNCTADissa nostaa tätä tavoitetta 17 vielä esiin entistä vahvemmin? Ja ihan konkreettinen esimerkki siitä, miten voimme muokata taloutta ja kauppapolitiikkaa tähän suuntaan. Mark Maisilta kysyisinkin, kun te kritisoitte vientiä ja vientisuuntautumista vapaakauppasopimuksissa ja toteatte, että meidän pitäisi ottaa takapakkia, niin katsotteko, että kauppapolitiikka ja tämän päivän kaupan todellisuus aivan oikeutetusti pyrkii järjestelemään kahdenvälistä ja monenvälistä uudistusta, vai tuetteko tätä YK-järjestelmää, jonka mukaan tulisi pyrkiä kauppa- ja yhteistyösopimuksiin, eli että palataan siihen, että mikä on kauppa- ja talousyhteistyön ydintä. Kiitos. Eli Jones. Eli Jones, sinun vuorosi. Thank you. Kiitos. Kaksi asiaa. Ensinnäkin, eh, Rova Durand, pidin arvo sitä, että muistutte siitä, että talous on olemassa ihmisiä hyödyttääkseen, eikä päinvastoin, että tämän hyvin selvästi esille. Edellisellä keskustelukierroksella minua äh, mietitytti se, mitä muut edustajat muistelmissa sanovat siitä se, että olisi tällainen yksinkertaistettu kaksilinjaisuus. Ihmiset sanovat, että he olivat vain kauppaan vastaan, kaikkea kauppaan vastaan, hyvin yksinkertaisella tavalla. Itse asiassa minusta näyttää siis siltä, että pitäisi olla kaupan puolesta kaikissa tilanteissa, ja tämä olisi tällainen yksinkertaistettu kanta – ja minulla on näkemys se, että kaikki kaupan lisääminen ei ole pahaksi, mutta kysymyksenkin kaupan laadusta. Minua, eh, minun vaikuttaa se, että ne välineet, olemme me olemme arvioimme kaupat kaikki sellaisia, että ne ovat kvantitatiivisia. Me olemme sitoutuneet siihen, että on hyvä, että on lisää kauppaa. Ehkä tämä on enemmänkin filosofinen kysymys, mutta haluaisin kuulla kaikilta panejäseniltä siitä, että voimmeko me, pitäisikö meidän päästä eroon tästä yksinkertaistamisesta, sitoutumisesta määrään, kun mittaamme kauppaa sen sijaan, että katsoisimme, että mitattaisiin kaupan laatua, joka ottaa huomioon sosiaalisen ja ympäristöllisen vahingon, jota syntyy, eikä vain prosentteja, jotka liittyvät lisääntyvään vientiin tai miten BKT kasvaa. Sitten herra Braunerille – olen yhtä mieltä samasta mitä te, siitä, mitä te sanoitte kalastuksesta, mutta minua yllättivät kommentit, jotka liittyvät VTOon ja kestävään kehitykseen. Sanoitte, että VTO oikeastaan on ihan hyvässä asemassa, mitä tulee kestävään kehitykseen, koska sille on riittävästi tilaa. Minusta näyttää siltä, että keskustelut, joita muualla kuulen, että niissä esitetään, että voitaisiin olla kunnianhimoisempia että VTO on uudistuksen tarpeessa monellakin tapaa. Voisimmeko käyttää tilaisuutta ja tunnustaa tämän ympäristökriisin, jota ei ole ollut samassa vuorossa kuin nyt muutama vuosi sitten, ja myöskin tunnustaa, että on tarpeen uudistaa nopeasti VTO ja päästä eroon siitä, että VTO ei aiheuttaisi ympäristöllisiä vahinkoja, vaan että aktiivisesti tuettaisiin kestävää kehitystä laajassa mielessä. Olisin iloinen, jos kuulisin kommenttia konkreettisista tavoista kaikilta paneelin jäseniltä. Tämä liittyy annenistamiin kysymyksiin. Rodriguez. Edustaja Rodríguez Piñero, olkaa hyvä. Muchas gracias, moderador. Kiitos paljon arvon juontaja ja kiitos kaikki panelistit näistä puheenvuoroistanne. Ihan lyhykäinen ajatus, jonka halusin nostaa esiin. Täällä puhutaan paljon kaupasta niin ja kaupasta näin, mutta kauppa kyllä vai kauppa ei, niin kuka on valmis luopumaan kännyköistä, Sitä että ollaan aina verkossa, taikka kukaan ei ole valmis luopumaan elintarvikkeista, joita tuodaan kaukaa. Eli Kauppaa tarvitaan. Ja nyt on kyse siitä, miten, ei niinkään siitä, että käydäänkö kauppaa vai ei, vaan että missä olosuhteissa. Ja kun ajatellaan kestävän kehityksen tavoitteita, keskeistä on, että että kehitys on kestävää, koska muuten se ei ole kehitystä. Ja tässä tulee ottaa huomioon tietenkin ilmastonmuutoksen torjunta, joka on kaiken keskiössä tällä hetkellä. Mutta kestävyys kestävän kehityksen suhteen ei liity yksinomaan ympäristöön, se liittyy myös työntekijöiden oikeuksiin, yhteiskuntaan. Ja kun ajatellaan tätä sosiaalista kehitystä, niin äh, olen huolissani sitä, että aika vähän on pohdittu esimerkiksi tasa-arvokysymyksiä, sukupuolten välistä tasa-arvoa. Se, että puhutaan äh, kestävyydestä eikä oteta huomioon sitä, että puolet puolella väestöstä ei ole samoja etuja ja samoja mahdollisuuksia kuin toisella puolella tai toisella puoliskolla on UNCTAD on äh, toteuttanut koko joukon tutkimuksia ja nostanut tätä asiaa esiin, mutta mielestäni tämä ei vielä riitä. Ähm, kyllä YK virastona teidän tulisi mielestäni entistä vahvemmin nostaa tätä tasa-arvotavoitetta esiin. Tästä on esimerkiksi VTOssakin muutama sana sanottu, mutta ei suinkaan riittävästi. Ja haluaisin kuulla, että mitä Browner tästä tasa-arvosta ajattelee. Sitten ihmiset, inhimillinen ulottuvuus. Kun puhutaan tuotantoon, olosuhteista vaikka, niin kaikkein tärkeintä on ihmisoikeuksien, siis työntekijöiden oikeuksien, sosiaalisten oikeuksien ja muiden oikeuksien kunnioittamisesta siitä, että ihmisiä ei käytetä hyväksi ja riistetä. YKlla on aloite, joka on aivan keskeinen sen takaamiseksi, että on sitouduttu täyttämään ihmisoikeudet yrityksissä. Euroopan unionilla ei vielä ole tällaista sopimusta eikä myöskään neuvostolla mandaattia sellaisen solmimiseen, mutta Euroopan parlamentti on jo antanut puoltavan äänensä. Ja kun nyt ajatellaan kestävää kehitystä, johon me olemme tiiviisti yhteydessä, niin tarvitaan sellainen sopimus, joka vaatii, että yritykset täyttävät perusvaatimukset, eli ihmisoikeudet siitä, että voi elää elämäänsä ihmisoikeuksiin perustuen ja, ja tehdä työtä myös näin, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Eli tätä työtä täytyisi saada käyntiin. Me aina esitämme teille kysymyksiä, mutta pyytäisin, että te myös vaaditte meiltä asioita, kerrotte mitä odotatte meiltä. Eli haluaisin mielelläni kuulla, mitkä ovat teidän odotuksenne meidän toimimme suhteen. Kiitoksia. Viimeinen kysymys, edustaja Kasbru. Thank you. Kiitos kovasti. Minä sanoin jo aiemmin, että tämä on hyvä päivä kaupalle Meillä oli myönteinen tulos Vietnam-kauppasopimuksesta tänä aamuna ja nyt meillä on näin erinomainen, toinen erinomainen paneeli. Minulla on kaksi kysymystä. Minusta ajat ovat muuttumassa. Tänään me keskustelemme kaupasta ja kestävyydestä, emme kaupasta tai kestävästä kehityksestä. Ja minusta suuri askel, suuri muutos verrattuna tilanteeseen kymmenen vuotta sitten. Mutta totta kai me paljon puhumme ilmastonmuutoksesta, eikä se ole mitenkään outoa, koska on ilmastohätätila, mutta on tärkeää ottaa tällainen holistinen näkökanta kestävään kehitykseen, etenkin ympäristökysymyksiin. Aika ajoin me minusta unohdamme biologisen monimuotoisuuteen. Ja haluaisin kuulla teidän ajatuksianne tällaisesta holistisesta näkökannasta. Voisimmeko me tavallaan toimia eri asioiden parissa samanaikaisesti, koska muuten me keskitymme nyt yhteen asiaan ja kymmenen vuoden kuluttua johonkin muuhun. Miten me saisimme erityä kiinni tällaisesta kattavasta lähestymistavasta. Ja sitten myöskin sama kysymys teille kuin edelliselle paneelille. Minusta tär- hyvin vaikea on aihe, joka on fossiilisten polttoaineiden korvaaminen. Se on tärkeää. Anteeksi, tuki, tuki niille, siitä on päästävä eroon, mutta minä en tiedä, mitä olisivat globaalit prosessit, joiden kautta voimme identifioida – ja sopia siitä, miten ne poistetaan, nämä fossiilisten polttoaineiden tuet. Mitä ovat teidän ajatuksenne? Miten te näette tämän? Olen yhtä mieltä myös kollegani kanssa. Me istumme paneeleissa, me saamme kuulla mielenkiintoisia ajatuksia, mutta olkaa rehellisiä, olkaa tiukkoja. Mitä te odotatte politi- poliitikoilta? Me olemme täällä, jotta saadaan tuloksia – Ehkä emme keskity oikeisiin asioihin. Viisi vuotta on lyhyt aika. Ja tämä aihe, josta puhumme, on asia, jota käsitellään pitemmällä aikajanalla. Odotetaan todellakin tiukkaa loppua tälle seminaarille. Kiitos, varmastikin näin tulee olemaan. Nyt ehdottaisin, että Karl Brauner, kun teillä oli erillisiä, erityisiä kysymyksiä VTOsta, siitä tekeekö se tarpeeksi, antaako tarpeeksi tilaa sukupuolelle ja muille kysymyksille, kalastukselle, fossiiliset poltteiden niin, niin, niin, niin antavat tuet. Ehkä voisitte vastata tähän. Ja sitten kenties Isabel voi tietysti muihinkin kysymyksiin voit reagoida. Sitten Isabel Durand, oli kysymyksiä, jotka olivat mielenkiintoisia ja liittyivät tähän holistiseen lähestymistapaan siiloajatteluun, erilaisiin prioriteetteihin, miten ovat toteutettavia nämä äh, kestävän luvut, miten niiden tulisi sitä olla. Ja myös kuka tahansa muu voi kommentoida näitä. Lähdetäänpä tästä liikkeelle. Herra Brauno. Paljon kiitoksia. Kiitoksia kaikista näistä kysymyksistä. Te, Euroopan parlamentti, te olette ne, jotka takaatte, että tämän toimielimen politiikka on arvoperusteista ja kukaan muu ei näytä sitä niin kuin te kauppasopimuksissa, että arvot ovat teille tärkeitä. Teillä on myös toteutusmekanismi, joten minä en näe mitään väärää siinä, mitä täällä tapahtuu. Herra Scholz pyytää, että kestävän kehityksen tavoitteet otetaan huomioon kaikessa politiikassa – minä voin vain tukea sitä, mitä EU tekee tässä ja teette sen aina niin, että haluatte sen noudattavan myös VTOn sääntöjä. Joten minulle te olette mallioppilas. Jatkakaa tätä samaa rataa. Minä kuuntelen sen, mitä naapurini sanoi. Hän on varmaankin oikeassa. Emme me elä missään ideaalimaailmassa ja aina voisi tehdä paremmin. Ja olen samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että ö, lausunto, kaupapolitiikka ei voi kaikkia ongelmia ratkaista, ei saa olla mikään tekosyy. Se on tosi seikka ja siksi meidän pitäisi käyttää toisenlaisia toimia toisenlaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Sitten nousi esiin kysymys sukupuolesta. Se ministerikonferenssin jälkeen Buenos Airesissa olemme eh, laatineet yhteisen aloitteen Naiset ja kauppa. Ja tämä on eh, kehittynyt aiheeksi, joka joka myös liittyy moniin niihin kysymyksiin, joista keskustellaan monissa paikoin, koska on tunnustettu, että naisilla on erittäin vahva rooli kehityksissä. Minulla on oma henkilökohtainen teoriani ja jaan sen nyt kanssanne. Kaikki maailman ongelmat ratkaistaisiin, jos meillä olisi enemmän naisia palkkatyössä. Palkkatyö naisille. Öö, on se asia, joka vaikuttaa. Sitten herra Hansen, ja kiitän hänen tuestaan vetoomukselleni kalastuksesta. En minä halua monopolisoida. Minä voin sitten päättää puheenvuoroni ja antaa suun vuoron kollegoilleni, mutta haluan vain sanoa, että yritin selittää teille, että VTO ei estä teitä panemaan täytäntöön politiikkaa, jota pidätte tärkeänä. Sitten esitettiin kysymys, että eikö VTO voisi aktiivisemmin tukea tiettyä toimia. Tämä kunnianhimon tason asettaa kansallinen politiikka. Jäsenet kotimaan politiikassa tekevät sen. Ja sitten on löydettävä oikeat välineet, jotta tämä kunnianhimon tasa voidaan siirtää kansainväliseen kauppajärjestelmään ja myöskin sopimuksiin kumppanien kanssa. Päätän puheenvuoron tähän, jotta kollegotkin saavat puheenvuoron. Kiitokset. Muutama asia. Ensinnäkin voisin vastata Hansenille. Kyllä kauppa ja ilmasto neuvottelijat eivät puhu näistä yhdessä, ne ovat erillään toisistaan. Me olimme kutsuneet neuvotteluihin 21 ilmastokauppa- ja digialan neuvottelija seitsemästä Afrikan valtiosta. Me laitoimme heidät yhden pöydän ääreen ja puhuimme ilmastosta, puhuimme kaupasta Nämä ihmiset eivät tuntenut toinen toisiaan, mutta niin kuin Van Bremt sanoi, joskus jopa saman toimielimen piirissä voi käydä niin, eh, ihan, ja näin on myös YKssa, että syntyy tällaisia siiloja, jotka sitten eivät eh, toimi yhteydessä toisiinsa. Eli todella ilmasto ja kauppa täytyisi eh, saada yhteen. Ilmasto on nyt jo vaikuttamassa todella merkittävällä tavalla kauppaan, no hyvässä tai pahassa, riippuu siitä, miltä kannattaa asiaa katsoa. Sitten te kysyitte, mitä tehdään Afrikan suhteen ja mikä on tässä prioriteetti. Niin, Afrikka, Afrikan unioni on päättänyt ja kyllin moni Afrikan unionin jäsenvaltio on ratifioinut tämän sopimuksen, niin on päättänyt tehdä Afrikan unionin laajuisen vapaakauppasopimuksen. Tämä voi olla sekin hyvä tai huono asia ja täytyy pohtia, miten Euroopan unioni voi liittyä tähän tai saada aikaan jonkinnäköisen liittouman tämän valtavan markkinan, Afrikan alueen markkinan kanssa, esimerkiksi niin, että voidaan laskea tulleja ja tarifeja, niin kuin tiedämme, Esimerkiksi liikkumas, liikkuminen Afrikassa on todella vaikeaa, ei ole yhteyksiä, mm, on tiettyjä suuria pääkaupunkeja, joten kaupankäyntikin on varsin alueellista. Toki alueellinen taso on helpompi myös pienten toimijoiden hallita kuin sitten taas nämä valtavat ketjut arvonlisäketjut, joista pienet toimijat jäävät ulkopuolelle aivan täysin. Eli tämä sopimus on todellinen mahdollisuus tehdä työtä sellaisen lisäarvon aikaansaamiseksi, eh, jota Euroopan uniokin toivoo saavansa aikaan, siis paitsi että saadaan lisää liiketoimintamahdollisuuksia eurooppalaisille yrityksille, myös saadaan tuettua Afrikan kehitystä ja kehittymistä. Mitä tulee maantieteellisiin alkuperämerkintöihin, Näiden suhteen Afrikkaa voitaisiin todella rohkaista afrikkalaisia poliitikkoja rohkaista ottamaan käyttöön alkuperämääräyksiä, sääntöjä. Olin vastikään Perussa, no se nyt ei ole Afrikassa, mutta siellä on esimerkiksi tehty kovasti työtä biodiversiteetin suojelemisen suhteen, jotta päästään Euroopan markkinoille, mitä tulee uuselintarvikkeisiin. On todella merkittävää ympäristön suojelupyrkimystä jo olemassa ja biologisen monimuotoisuuden suojelemista, mutta Euroopan määräykset ovat niin tiukat ja niin, niin mahdottomat ikään kuin heille, että he eivät silti näille markkinoille pääse. Tosiaan sitten matkailu. Matkailu voisi kestävää kehitystä tukea merkittävällä tavalla ja samalla talouskehitystä, jos matkailua lähestytään hiukan toisin kuin äh, tällä hetkellä ajattelen tässä vaikkapa Karibian aluetta. Äh, siellähän esimerkiksi matkailu ei toden totta ole kestävää tällä hetkellä. Ja sitten maahanmuutto äh, on tavallaan paradoksaalista, että maahanmuuttohan on, on kehittymisen moottori paitsi, paitsi esimerkiksi Euroopassa myös vaikkapa Afrikassa ja jos sitä hallinnoitaisiin paremmin, niin se saisi todella vaurautta aikaan. Ja kun ajatellaan sitten Afrikan maita, niiden taloudet ovat onnistuneet monimuotoistumaan esimerkiksi perustuotteiden tuotannon suhteen. Tosin tässä liiallinen erikoistuminen voi olla vaarallista siinä tapauksessa, että hinnat romahtavat jossain vaiheessa. No me Unktarissa emme ole poliittinen toimija, emmekä toimia näissä neuvotteluissa, mutta meillä on mandaattimme Euroopan mailta yhtä lailla kuin ikään kuin asiakkailtamme tai pääasiallisilta <laughs> asiakkailtamme, eli kehitysmailta, jotka ovat pyytäneet meiltä tukea kaupan alalla niin, että tätä kautta saataisiin aikaan kehitystä. Me teemme siis yhteistyötä kaikkien eri tahojen kanssa, ja tietenkin polarisaatiota syntyy ihan siis UNCTADin puitteissa, niin kuin Maas sanoi, esimerkiksi Dohan agendaa ei ole toteutettu, ei ole täytäntöönpantu, se on suuri turhautumisen aihe monille kehitysmaille. Sen vaikuttaa täysin unohdetulta, joten näin tietenkin syntyy äh, kehitysmaiden ja muiden maiden välillä polarisaatiota. Äh, ja jossain vaiheessa olisi hyvä päästä tästä perinteisestä jaosta ikään kuin Äh, eteenpäin, mutta sitten on tietenkin uusia haasteita, äh, eikä, eikä voi myöskään valitettavasti todeta, että nämä uudet äh, haasteet, eli esimerkiksi digitaalinen maailma ja sen kehittyminen sekä ilmastonmuutos olisivat poistaneet niitä vanhoja haasteita, ei kun nyt ne vanhat ovat edelleen jäljellä. Ja sitten ihmisoikeudet. Meillä on työryhmä, joka pyrkii todella ajamaan tätä Ähm, monikansallisten yritysten tai äh, monessa maassa toimivien yritysten äh, äh, ihmisoikeustilannetta. Nämä neuvottelut etenevät hyvin yskähdellen hyvin hitaasti. Minä todella toivon, että tässä kuitenkin ollaan vakavissaan. Kyllähän tässä voi olla erilaisia juridisia argumentteja, mutta miten ihmeessä voidaan selittää, että kansa, kansainväliset moni, monien kansalliset yhtiöt olisivat jotenkin vapautettu ihmisoikeuksien kunnioittamisesta. Eihän se nyt tietenkään niin voi olla kyllä niiden on kunnioitettava samoja sanotaan kuin kaikkien muidenkin, muun muassa kestävän kehityksen tavoitteita. Tässäkin syntyy paljon polarisaatiota ja minä todella toivon, että neuvottelijat löytävät yhteisen tien, jossa ohjenuorana ei ole yksinomaan se, että saadaan joku pienen yhteinen nimittäjä sitten aikaan. Toki liian pitkällekään ei saa mennä vaatimuksissa, koska se voi johtaa siihen, että joko ratifiointi kaatuu tai täytäntöönpano kaatuu, mikä olisi myös valitettavaa. Eli täytyy pyrkiä nämä molemmat puolet ottamaan huomioon. Anteeksi, jos puhuin liian pitkään. Ee, mutta halusin vastata kysymyksiin. Um, um, maybe... Jäi. Muutama viimeinen sana lyhyesti, koska meidän täytyy nyt saattaa keskustelu päätökseen ja kello 18 tulkit lähtevät, joten meidän pitäisi lakin päättää päättää noin minuutissa, sitten tehdään jonkinlainen yhteenveto vielä. Muutama elementti, jotka kävivät mielessäni, kun kuuntelin tätä keskustelua. Kestävän kehityksen kappaleet ovat hyvä asia, mutta niissä asetetaan itse asiassa rajat, joita voidaan ylittää. Näitä täytyy kunnioittaa. Ne eivät kuitenkaan muokkaa muuta sopimusta, eli sanotaan, että jos vapautetaan vaikka maataloustuotteiden markkinoita, että silloin pitäisi kiinnittää huomiota pienviljelijöihin. Kauppaosa sopimuksesta on EUn e, ilmaisu, ilmun kaupan taloudellisten etujen offensiivinen ilmaisu ja kestävä kehitys ja pitkälti tämän ulkopuolista on mukaan arvoja, mutta se ei itse asiassa – määritä sitä, mitä tapahtuu. Täällä puhuttiin EU-Afrikka-kysymyksistä. Jos, jos EU neuvottelee Afrikan kanssa, toistuu se, mitä tapahtui e-passin kanssa. Eli EU menee Afrikkaan vaatimuksineen ja Afrikka ei ole valmistautunut tähän kansalaisyhteiskuntalle tietoinen kysymyksistä, on hyvin vähän osallistumista ja on olemassa kapasiteettikuiluja niin edelleen ja EU vie eteenpäin omia asioitaan, Afrikka kenties ottaa ne omakseen, mutta onko se hyväksi Afrikalle? Tämä on minun kysymykseni. Tämä on hyvä kysymys keskustelun päätteeksi. Haluatteko vetää johtopäätöksiä, puheenjohtaja? In one minute I can't. No, minuutissa en voi tietenkään tehdä yhteenvetoa koko keskustelusta, mutta Kaarin Karsporo mainitsi aivan oikein, että keskustelu on muuttunut. Kymmenen vuotta sitten VTOssa – ympäristö ja kestävän kehityksen tavoitteet eivät olleet asialistan huipulla, mutta tämä on muuttunut. Joten edistys on joskus hidasta, mutta se on olemassa. Ja me kannatamme edistystä. Kiitoksia kaikille, kiitoksia juontajalle, kiitoksia panelisteille ja kaikkia hyvää. So, Karin, on 20 any other business? Some... Karin, onko sitten muissa asioissa jotain? Ei. Ja sitten seuraava kokous on 19. ja 20. helmikuuta.